Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin tervehtiä teitä kaikkia sydämellisesti. Ennen kaikkea Högmarkia tervehdin, totta kai kaikkia muitakin kollegoja. Högmark erityisesti siitä syystä, että hän on meidän pysyvä esittelijämme. Tervetuloa vieraatkin, jotka ovat täällä tänään kertomassa meille lisätietoja ja haluaisin pitemmittä puheitta kertoa teille vain, että tämä taajuuspolitiikka on meidän valiokunnassa ollut hyvin tärkeä. Viime vuoden syyskuussa meillä oli kolme komission toimenpidettä jo tullut, jotka liittyvät erityisnopeaan internet-yhteyksiin ja laajakaistayhteyksiin. Ja tässä laajakaista paketissa on kolme toimenpidettä, nimittäin suositus seuraaviin, seuraavan sukupolven varten – laajakaistoja varten ja sitten myös ensimmäinen radiotaajuuspolitiikkapaketti. Nämä kolme ovat kaikki osa EU 2020 digitaaliagendaakin ja siksi on hyvä, että tämän lisäksi myös Euroopassa pystyisimme rakentamaan taloutta, innovaatioita, kehittää tätä myös jatkossa. Meillä on ongelmana nyt se, että varsinkin kun eri valtioissa on hyvin erilaisia tilanteita, siksi meillä on myös pyrkimys laajentaa tätä käsittelyä. Jos kerran Eurooppa haluaa olla kilpailukykyinen, se totta kai tarvitsee myös järkevää laajakaista tavoitteitakin. Tässä kuulemisessa tänään meillä saadaan lisätietoja vielä uusia vaikuttelemia lyhyeltä ja pit- keskipitkältä aikaväliltä taajuuksien käytöstä. Toivottavasti eri alustajat auttavat Högmarkkia, mutta varsin muitakin näissä kysymyksissä, jossa jotain viilattavaa riittää mit, mihin niitä käytetään, minkälaisia palveluita on tulossa ja mihin hintaan, missä määrin voidaan tätä dataliikennettä kehittää, käytä sitä sosiaalisesti ja kulttuurisesti, ei pelkästään taloudellisesti. Mitä mahdollisuuksia on taajuuksilla ajatellen kilpailukyvylle tai talouden ylipäätään, mikä rooli sillä on laajemminkin ja minkälaisia Mm. miten voidaan optimoida niiden käyttöä niin, että Euroopassa voitaisiin yhdenmukaistusta saada vielä enemmän. Eli paljon kysymyksiä hyvin lyhyessä ajassa ja mitään pitemmittä puheitta, vaan minä päätän oman alustukseni ja anna puheenvuoron Högmarkille ensisijassa. Gunnar, sinun vuorosi. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti, Herbert, puheenjohtaja. Kiitoksia, että kaikki tulitte. Arvostan kovasti, että kaikki ovat läsnä. Varsinkin olen iloinen, että varjosittelijat ovat paikalla. Mehän olemme juuri aloittamassa keskusteluja tästä, vaikka olemme jo eri poliittisissa ryhmissä näitä jo käskitelleet jonkin verran. Minä näen tilanteen niin, että keskustelu tulevasta spektripolitiikasta on yksi kaikkein tärkeimpiä edistääksemme Euroopan kilpailukykyä. Mutta totta kai tämä on tilaisuus luoda tilaa innovaatioille ja luovuudelle. Herra puheenjohtaja, viime viikolla minua hämmästytti yksi seikka, kun Washingtonissa oli huippukokous. Sitä kuvailtiin kokouksessa, jossa olisi kaksi suurinta maailmantaloutta paikalla. USA ja Kiina. Ja ongelmana tuossa kokouksessa oli, että se perustui kokonaan väärin olettamuksiin. USAn talous ja Kiinan talous ovat oikeastaan kakkonen ja kolmonen, EUn talous on ykkönen. Joskus tämä unohtuu. Me olemme ikään kuin jo luopumassa tavoitteistamme. Joskus on kyllä tunnustettava, että tulee tuntumaan, että joskus halutaan olla kolmonen ja nelonen tulevaisuudessa. Näin minun mielestäni asia ei pitäisi nähdä, vaan meidän pitäisi tehdä työtä sen puolesta, että Eurooppa olisi paras. Siksi meidän täytyy varmistaa se myös, mikä on Euroopalle parhaaksi. Spektripolitiikka tarjoaa meille laajan kirjon mahdollisuuksia Euroopan taloudelle. Vai muistuttaisin teitä yhdestä asiasta. Syy siihen, että me nyt puhumme USAsta tai Kiinasta ikään kuin suurimpina talouksena ja yleensä unohdamme sen, että Euroopan unionin talous on suurempi, jos se johtuu siitä, että heillä on suuremmat markkinat. Meillä on markkinat hyvin pirstaloituneet. Siksi yleensä on taipumuksena nähdä heidät ykkösenä, kakkosena ja meidät kolmosena. Minä väittäisin, että televiestintämarkkinat antavat meille valtavia mahdollisuuksia toteuttaa digitaaliset yhtenäismarkkinat ja sitten todelliset sisämarkkinat, koska digitaaliset sisämarkkinat voivat olla tässä eturintamassa viemässä uudistuksia eteenpäin. Mainittakoon jotakin nimiä. Google ja Yahoo, tai ties mitä. Useimmat uudet yritykset nähdään alkuperätään amerikkalaisina ja vastaavat eurooppalaiset yritykset eivät koskaan edes nouse maasta, ainakaan samaa mittakaavaan, koska niillä ei ole aivan samaa pääsyä Euroopan markkinoille. Ne ovat huonommassa asemassa täällä kuin verrattuna amerikkalaisiin yrityksiin siellä. Varmasti sama tilanne toteutuu kiinalaisen tai intialaisen elinkeinoelämän kanssa jatkossa. Siksi minun mielestäni meidän täytyy edetä niin, että olisi mahdollisuutta olla eturintamassa. Ja mehän olimme etuasemassa silloin, kun puhuttiin 90-luvulla mobiiliverkosta. Meillä oli yhteinen GSM-standardi aikanaan. Se merkitsi sitä, että pystymme nopeasti kehittelemään operaattoreita, mutta myös välineet kehittyvät nopeasti ja, ja käyttää uutta tekniikkaa. Ei ole kyse siis pelkästään siitä, että me saimme uuden televiestinnän polkaistua maasta, vaan se oli tulosta myös siitä, että toiminta monipuolistui elinkeinoelämässä. Tämä on nähtävissä kaikkialla maapallolla, että näin se on. Internet, laajakaista, tietokoneet, tietotekniikkaa on lisännyt tuottavuutta ja se on keskeinen osa kilpailukykyä jatkossa. Kun puhumme digitaalisista sisämarkkinoista tai spektripolitiikasta, niin emme keskustele pelkästään siitä, miten luoda kaikkein parhaimmat olosuhteet eurooppalaiselle televiestintäalalle tai toimijoille, vaan kyse on siitä, että me takaamme sen, että eurooppalainen elinkeinoelämä, kulttuuri, viestimet, palvelut, yritykset, yrittäjät ja ties ketkä saavat parhaat mahdollisuudet tulevaisuudessa. Tässä sitä nyt ollaan. Minun mielestäni tämä antaa meille suuren vastuun, että voitaisiin vapauttaa mahdollisimman paljon spektriä niin, että pääsemme johtoasemaan. Ei niin paljon, että voisimme olla kolmosena, vaan niin paljon kuin tarvitaan, jotta pääsemme ykköseksi, sikäli että me johdamme innovointia ja sitä, että syntyy uusia aloja ja uusia yrityksiä. Minun mielestäni tämä on aikamoinen vastuu. Ja meidän täytyy kantaa tämä vastuu nyt. Muuten sorrutaan. Jos me menetämme tämän etulyöntiaseman, joka meillä ehkä nyt on, niin sitä ei tarjota kyllä jatkossa tässä pelissä. Ja sitten syntyy ihan toisenlainen tilanne televiestinnässä laajemminkin. Paljon keskustelu on tähän mennessä ollut keskittynyt yleisradiotoiminnan ja uuden kaupallisen, kaupallisten sovellusten eturistiriitaa. Minusta se on väärin. Meidän pitäisi keskustella toisella tapaa. Minun mielestäni pitäisi ensin keskustella siitä, miten me voimme taata sen, että yleisradiotoiminta, lähetystoiminta voi käyttää kaikki ne mahdollisuudet, joita laajakaista ja mobiililiikenne tarjoavat. Ja sitten taata se, että tämä ei estä kuitenkaan perinteistä yleisradiotoimintaa. Voimme muuttaa ehkä rakenteita, mutta meidän täytyy kuitenkin taata se, että meillä on samanlaista laajakaista palvelua kuin nytkin, yleisradiotoiminta kuin nytkin, ja sitten laajennetaan tätä kirjoa niin, että kun me uudelleen jaamme taajuuksia, niin tämä voi jotenkin kompensoidakin, jos tarvetta on. Jos tällainen tavoite on, niin saamme paljon aikaan. Ja aika paljon täytyykin saada aikaa. Puheenjohtaja lopuksi totean, että kun tutustun lukuihin, jotka kertovat mobiilidaataliikenteen kasvusta, niin ne ovat tähtitieteellisiä lukuja. Joskus tämä unohtuu, kun ovat niin suuria lukuja, että eivät ne todellisiltakaan enää tunnu. Tähän varmasti tänään palataan myöhemminkin, mutta juuri nyt ja tästä eteenpäin vuoteen 2014 on arvioitu, että mobiilidataliikenne voi jopa 30 kertaistua, jos ajatellaan sitten eri jäsenvaltioita, kun jotkut joissakin kate on jo hyvin laaja, niin luvut ovat vielä korkeammat. Oikeastaan meistä se riippuu, Haluammeko olla johtoasemassa? Haluammeko olla mahdollisimman joustavia, jotta voimme taata sen, että yhtäältä taataan eurooppalaisten johtoasema ja saadaan eurooppalaiset sisämarkkinat kaikille tuotteille palveluille niin, että televiestintärakenteet säilyvät. Ja sitten toisaalta taataan myös yleisradiotoiminta sisältöinen päivinä. Mielestäni se kyllä voi onnistua, mutta se edellyttää, että ymmärrämme mikä on parhaaksi Euroopalle, jotta Eurooppa olisi paras. Tässä yhteenvetona, mutta ei tämä ole mitenkään provokatorista sanoa, että Euroopan pitäisi olla paras. No niin, odotan mielenkiinnolla jatkoa. Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Ja nyt annan ensimmäisenä puheenvuoron, niin 10 minuuttia kullekin. Ja sitten kysymyksiä voidaan esittää välittömästi sen jälkeen ensimmäisenä Public Policy Director Vodafonelta, herra Richard Feasy. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tänne puhumaan tänä iltapäivänä. Olen ihan, puhun ihan lyhyesti, kuten tässä sanottiin jo paljon siitä, mitä ajoin sanoa, eli voin olla vain samaa mieltä sen kanssa, mitä tuli jo sanottua. Mielestäni se tapa, jolla me hallitsemme spektrejä, on sellainen tekijä meidän alallamme, jolla teillä poliisi, politiikan, politiikoilla on suora ö, vaikutus. Ja syy tähän on hyvin yksinkertainen. Langaton ala kokonaisuudessaan mahdollistaa paljon asioita ja ne, jotka käyttävät näitä resursseja, ovat vastuussa hyvin suurista taloudellisista ja sosiaalisista toiminnoista Euroopassa tänään. Ja sen laajuus, mitä me voidaan tehdä langattomalla teknologialla se vain lisääntyy tulevaisuudessa. Samaan aikaan spektrien kokonaismäärä, jota meillä on tukemassa näitä jatkuvia tarpeita ja mahdollisuuksia, on aivan täsmälleen sama. Ja spektrien määrä, joka tukee näitä toimintoja Euroopassa, on täsmälleen sama kuin Amerikassa ja Kiinassa. Eli ei ole kilpailuetua tässä asiassa yhdellä tietyllä maapallon alueella toisiin verrattuna, kun ottaa huomioon spektrien määrä. Tämä kilpailuetu tulee siitä, kuinka me käytämme nämä tulokset hyväkseen, käytämme sosiaaliset ja taloudelliset tulokset, joita me kaikki voimme saada tästä samasta määrästä spektrejä. Eli se, kuinka hyvin ja kuinka järkevästi me hallimme, hallitsemme näitä resursseja, se on se, joka määrittää sen, että olemmeko me kilpailukykyisempiä kuin amerikkalaiset tai kiinalaiset. Spektripolitiikka historiallisesti tai menneisyydessä sitä ei ole hyvin hallittu Euroopassa. Monet teistä muistavat, meillä oli 3G-huutokauppa kauppoja vain kymmenen vuotta sitten, jotka lähestulkoon halvaannuttivat eurooppalaisen matkapuhelin alan. Ja oli sellaisia jännityksiä, jotka jäivät eri instituutioiden ja politiikkojen välille. Ja oli myös jännitteitä eri teollisuuden alan ryhmien välillä. Ja näitä ei selvitetty, niihin ei puututtu liian pitkään aikaan. Meidän langaton teollisuutemme Euroopassa on kuitenkin selvinnyt huolimatta siitä, miten tätä spektripolitiikkaa on hallinnoitu menneisyydessä. Me olemme kuitenkin ottaneet ja joskus ehkä aliarvioimme sitä, kuinka paljon edistystä on tapahtunut. Me olemme me saaneet erittäin tärkeitä edistysaskeleita tämän korjaamiseksi viimeisen muutaman vuoden aikana ja RSPP, radiotajuuspoliittinen ohjelma ja edelliset keskustelut, joita on käyty televiestintäpaketista, olivat erittäin tärkeitä edistysaskeleita meille. Nämä kuitenkin olivat vain alkua. On vielä paljon töitä tehtävänä. Haluan ihan lyhyesti puhua kahdesta alasta, jolla mielestämme olemme edistyneet eniten. Ja sitten niistä asioista, joilla meidän pitää vielä tehdä enemmän töitä. RSPPn tavoitteena on vapauttaa taajuus ylijäämää kaikissa jäsenvaltioissa 2013 vuoteen mennessä. Tämä on erittäin tärkeää. Minä muistan, että vuonna 2008 me julkaisimme ensimmäiset raporttimme matkapuolin alalta ja sanoimme, että taajuusylimääjäämän vapauttaminen vapauttaisi 60-60 miljardia euroa talousarvoja Euroopalle. Jos me pysymme tässä 2013 tavoitteesta, niin se on ottanut meiltä kolme, anteeksi, viisi vuotta ennen, että saimme tämän ehdotuksen käytännössä toteutettua. Eli tämä ei ole paljonkaan aikaa spektripolitiikassa, mutta kuitenkin 3-4 vuotta Yhdysvaltojen jäljessä. Se, mihin, jos me pääsemme, pääsemme peloistamme ja eri osapuolten ja retoriikasta, niin se on kivuttomampaa, kun saamme aikaan ää, kunnianhimoisempia tavoitteita tällä alalla. Meidän ei pitäisi pelätä tehdä muutoksia, tällaisia muutoksia tulevaisuudessa, toisin kuin olemme olleet menneisyydessä. Ja meidän pitää tehdä paljon muutoksia Euroopassa, ei ainoastaan spektripolitiikan alalla, mutta muilla aloilla, jos haluamme olla kilpailukykyisiä. Hyödyt siitä, että toteutetaan näitä toimia talousylijäämän alalla ovat erittäin selkeitä. Talousylijäämä spektri Äh, huutokaupattiin menestyksekkäästi äh, Saksassa viime vuonna ja Saksa on jo aloittanut verkostojen äh, asettamisen Saksassa ja 1500 uutta kohdetta on tulossa ennen maaliskuuta. Samalla ajalla on, pyritään saamaan aikaan edistystä. Saksa ja Suomi ovat pioneereja Euroopassa, mutta kuten tässä edellinen puhuja sanoi, niin meidän pitää nähdä yhteiset, yhteisen toiminnan hyödyt koko Euroopan alueella. Eli tämä tarkoittaa sitä, että pidetään tämä 2013 tavoite, emmekä mene asioiden edelle, kun puhutaan muista mahdollisuuksista tällä spektrialalla tulevaisuudessa. Meidän pitää ensin vahvistaa sitä menestystä, jota olemme jo saavuttaneet spektripolitiikan alalla. Toinen ala, millä me edistymme, on matkaverkkoalan käyttö, niiden spektrien käyttö, jota meillä jo on. Ja tämä, tästä kiitos kuuluu GSM-direktiivin muutokselle, jota tässä parlamentissa tehtiin. Viime vuonna 2010 me käytimme GSM-taajuuksia ja olevia verkkoja ja me laajensimme 3G-palveluja 90 Romanian väestöstä, joka on laaja, laajakaistaverkon käyttäjien alakastia Euroopassa. Eli Euroopassa, nyt Romaniassa yhä suurempi osa ihmisistä pystyy käyttämään laajakaistoja. Ja tämän, tämän aloitusmaksu on vain 5 euroa kuukaudessa. Sama tapahtuu Italiassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Italiassa me käymme, käymme uudelleen, tai uudelleen järjestelemme taajuuksia ja maaseudulla tuhansia yhteisöjä pääsee nyt tämän verkon piiriin. Sellaisia ihmisiä, joilla ei aikaisemmin ollut minkäänlaista laajakaista yhteyttä. Iso-Britanniassa me pyrimme laajentamaan tätä 90 prosentin väestöstä vuoteen 2013 mennessä. Me käytämme GSM-taajuuksia tässä. Eli paljon myönteistä edistystä on tapahtunut ja näillä on todellisia hyötyjä Euroopan kansalaisille. On kuitenkin kaksi alaa, joilla emme ole edistyneet yhtä paljon. Ensimmäinen on se, että meidän pitää todella varmistaa se, että saamme kaiken e- irti spektripolitiikasta. Erityisesti julkiset, julkisella sektorilla tästä on paljon hyötyä. Nyt on tietysti taloustaantuma ja oli, odotimme, että he, tällä lailla käytettäisiin niitä spektreja tai aikaisemmin käytetty jota voitaisiin tehokkaammin käyttää yksityisellä alalla. Toisekseen meidän pitää olla varovaisia, että emme esimerkiksi kilpailuarviointia käytä väärin. Meidän ei pitä, meidän pitää olla tarkastelu markkinoilla, jotta voimme jotta emme lisää epävarmuutta. Tätä on nähty esimerkiksi Iso-Britanniassa viimeisen viime, viiden vuoden aikana. Mikä tahansa arvio, se pitää, siihen pitää soveltaa samoja standardeja, joita meillä on jo tässä puitteissa. Me emme voi luoda uusia puitteita, jotka ovat erilleen niistä, joita meillä jo on. Ja ihan lopuksi hinnoittelu taajuuksille tai spektrille kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa, niin se voi vahingoittaa sitä edistystä, jota olemme tehneet. Tietysti tiedämme jo niistä, raho- että kaikilla jäsenvaltioilla on rahoitusongelmia, mutta spektrin hintojen käyttö Euroopan taloutta elvyttävän alan verottamisesti olisi väärin. Kaikki lyhyen aikavälin voitot julkiselle taloudelle – saavutetaan Euroopan pitkän aikavälin talouden kustannuksella. Ja tässä on todella pelissä Euroopan pitkän aikavälin talouden tulevaisuus. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Ja sitten pitävittä puhetta seuraavaksi rouva Catherine Smanja. Toivottavasti äänsin sen oikein. Hän on erityishankkeiden päällikkö BBCissä. Olkaa hyvä. Merci. Sorry. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Toisin sanoen, sen verran toteaisin, että olen paljon samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä on jo todettukin tähän mennessä. Oikeastaan kovin yllättävää, koska BBC on julkisen palvelun yritys hyvin syknettinen, moniviestinen, hyvin avoin ja meille on tärkeää, että ihmiset, jotka maksavat palvelustamme, haluavat kaikkea, ihan kaiken, ja heillä on oikeuskin siihen, ja siksi pitäisi tätä tarjotakin ja tehdä tätä heidän kanssaan. Totta kai me olemme mukana tarjomassa palveluita laajakaistalla. Se on erittäin tärkeää siinä, että pystyy toimimaan. Ja nyt me Meillä on televisiokin käytössä ja myös ja digitelevision myös. Nyt on erittäin tärkeää meille, että kuinka paljon enemmän palveluita halutaan vielä, mutta kuitenkin edelleen halutaan vanhaa lineaarista televisiopalvelua enemmänkin katsoa olohuoneessa sitä. We have been engaged in the... Me olemme olleet mukana tässä prosessissa jo, jo pitkään. Ja me olemme nähneet, mitä mut, mutkia tässä on matkassa. Jos käytetään nyt tätä yksittäistä tapaustutkimusta, jotta voitaisiin saada lisää tehoa aikaan. On to, uh, Sorry. To, uh, what I was telling you about the BBC. No niin, mitä sitten kerronkaan BBCstä ensin, nimittäin, että me näemme meidän kuluttajamme sellaisena, että he katsovat meidän palveluitamme hyvin monin eri tavoin. He haluaisivat ja näin tekevätkin, että on sekä yleisradiotoimintaa että laikaista palvelua, on kiinteää palvelua, mobiilipalveluja, kannettavia laitteita, ei, heille on aivan sama, olivat missä tahansa. Ajatellaanpa uutislähetyksiä. Jos on kyse kuninkaallisista häistä, niin varmasti useimmat haluaisivat katsoa teräväpiirtotelevisio ruudulta, jos Lontossa eivät ole. Totta kai yleisradiotoiminta on tässä hyvää. Ja haluavat uusimmat uutiset, kun ovat liikkeellä, niin käyttävät enemmän puhelintaan ehkä perinteiset puoli yhdeksän uutiset, no ne tulevat puoli yhdeksältä ja katsovat television ääressä sitä, mutta varmasti haluavat olla ajantasalla internetin avulla uutisista. Jos on kyse historiasta, dokumentista, varmasti haluavat katsoa sen ehkä koska tahansa yön aikaan, kun ovat hereillä. Ja sitten käyttävät tässä myös laajakaista palvelua. Mutta yhtä lailla, jos ovat liikkeellä, niin silloin kun jotain tapahtuu, niin ehkä haluavat meille, BBClle myös, lähettää kuvia, filmiä jostain tapahtumista. Näin on nyt käymässä, eli se on myös kahden suuntaista liikennettä. Totta kai me tunnustamme tämän ja me haluamme liikkeelle päästä ja mahdollisimman nopeasti, mutta yhtä hitaastikin kuin kuluttajat. Toisin sanoen me haluamme jatkaa myös vanhaan tyyliin palveluita. Nykypäivänä yhdistyneessä kunikunnassa digitelevisio on kaikkein tärkein alusta. Se on se alusta, joka on tärkein väline ainakin 45 prosentista kotitalouksia, mutta se on myös se alusta, jota moni käyttää myös toissijaisissa lähettimissä. Siis 94 prosenttia koneista katsoo digitelevisiota. Me saamme tämän päätöksen ehkä 2012-2013 mennessä tämän verkon. Se on hyvin päässyt eteenpäin nimenomaan siitä syystä, että olemme varanneet aikaa sen valmisteluihin. Nyt se on neljännessä koneista. Digitelevisio meillä ja muuallakin on yhä tehokkaammaksi muodostunut. Me olemme käyttäneet sitä, käyttääksemme myös uutta tekniikkaa, jotta voisimme tehostaa spektrin käyttöä 67 prosenttia voidaan lisäkapasiteettia hyödyntää, jos käytetään DVB-T2. Ja jos käytetään MBEG 4, voidaan puolella lisätä kapasiteettia. Toisin sanoen, me olemme miettimässä myös, miten aina voitaisiin spektrin tehokkuutta parantaa. Se toki merkitsee sitä, että piakkoin me voimme myös vapauttaa kaiken spektrin yleisradiotoimintaan, koska voi olla, että digitelevisio edelleenkin on ehkä ainoa mahdollisuus, joka on sovelias joillekin kuluttajille. Näin voita, voidaan täyttää julkisen palvelun tavoitteet, esimerkiksi alueellisia palveluita voidaan tarjota näin. Näin se on paljon helpompi kuin satelliilta. Ja, ja ne ihmiset, jotka eivät voi käyttää antennia tai lautasantennia katolla, voivat käyttää tätä. Ja monissa maissa se on lähes universaali. Ja se, mikä on myös erittäin tärkeää, ajatella kilpailukykyä ja kilpailua. Kuten me tiedämme, digitelevisio on avoin ja, ja se on siis vapaa-alusta. Se tarjoaa sekä maksullista että vapaita. Harva alusta on tässä mielessä näin avoin. Eli on mitään syytä luopua tästä, kun ajatellaan universaalia digitelevisiopalvelua. Kuitenkin olemme joutuneet prosessiin, jossa on hyvin tehottomasti koordinoitu sääntelijän ja kansainvälisten päätöksentekijöiden toimintaa. Yhdistynyt kuningaskunta, yleisradioala joutuu myös maksamaan tästä suunnitelman muutoksesta. Me olimme suunnittelemassa kanavia 63-68 huutokauppaa varten. Kesken prosessia meille sanottiinkin, että tässä tarvitaan 61 ja 62 Näin olemme tehneet ja tämä merkitsee sitä, että me tiedämme pystyvämme siihen ja voimme saada enemmän spektriä käyttöön, mutta tiedämme myös, että se maksaa jotain. Ja tästä puhuisin hetken lyhyesti. Meillä joudutaan vapauttamaan digikanavalle kaksi taajuutta, kun olemme rakentamassa tätä verkkoa, ja myös kanava, jota radiomikrofonit käyttävät. Ja tavallaan toisella oikeastaan kaikki käyttävät tätä aika ajoin. Jotta voitaisiin vapauttaa nämä kanavat, kaksi kanavaa, niin Ofcom on arvioinut, että se maksaisi 122 miljoonaa. Ja sitten myös otetaan vielä radiomikrofoni, tulee 30 miljoonaa lisää. Siis aikaa kuluu pelkästään, että nämä palvelut vapautetaan. Ja, ja se edustaa valtavaa urakkaa. En usko, että 2013 mennessä on saatettu on oikeastaan ihan mahdotonta meillä – ja jos Euroopassa väittää, että olisi mukaan mahdollista 2015 puolenvälin mennessä, niin siihen me kyllä olemme valmiita ja ehkä se on ihan oikeinkin. Sitten, jos 800 MHz oli vaikeaa saada vapautetuksi, niin mitäpä sitten se, että siirretään, no se on epäselvää, koska me oikeastaan siirretään se muille käyttäjille. Entäpä sitten, että siirretään 700 MHz taajuus. Tämä vaatisi kokonaan uutta suunnitelmaa eurooppalaisissa digiverkoissa, ei pelkästään UK on digiverkossa, kokonaan uutta ITUN konferenssia. Ei ole mitään takuita siitä, että saadaan samanlainen kate tai samaan määrää. Toisin sanoen jotkut, ehkä noin neljännes väestöstä arviolta, menettäisi palveluita, maapäällisiä palveluita. Ja 30-50 prosenttia kotitalouksista olisi jotenkin tässä mukana, kun täytyy muuttaa antennia tai muuttaa virityksiä. Eli parhaimmillaankin tulee merkittäviä kustannuksia kuluttajille ja moni ehkä menee televisio kokonaan. Eli laaja prosessi. En väitä, että me siihen pysty. Kyllä me pystymme, mutta Aikaa siihen kuluu. Se on hyvin monimutkaista suunnittelua vaativa hanke. Se edellyttää paljon viestintää, paljon tukea kuluttajilta. Ja kun me olemme tätä järjestelleet, niin täytyy miettiä myös kielteisiä vaikutuksia, joita tällä saattaa olla tulevaan tehokkuuteen. Nimittäin kyllä me ihan hyvin ymmärrämme sen, että ei purista siitä, että pitäisi käyttää enemmän tai vähemmän taajuuksia yleisradiotoimintaa, vaan kyse on selvittää milloin, jos milloinkaan voidaan siirtyä muihin mekanismeihin ja tarjota laikasta kaikille. Eli riski ja hinta ovat hyvin selkeät tästä. Entäpä sitten hyödyt, onko sitä näytetty toteen? Mitä me haluaisimme tehdä? On se, että yhdessä tehtäisiin selvitys. Me haluaisimme ymmärtää, mitä tarvitaan, kun nyt uusia palveluita tulee nyt. Entäpä tulevina vuosikymmeninä, miten, miten paljon kukin käyttäjä tarvitsee spektriä? Mihin tätä tajuta tarvitaan? Onko taajuuksia ehkä, sellaisia, joita voidaan käyttää paremmin. En tiedä, että 700 MHz kaista on kaiken soveliain laikaista palveluihille. Toisin sanoen, ensinnäkin meidän täytyy tarkastella kaikkia palveluita, joita kuluttajat tarvitsevat 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua – ja katsoa, miten me parhaiten pystymme varmistamaan sen, että on riittävä, riittävästi spektriä huomioimaan nämä kaikki palvelut tai sitten uusia tapoja tarjota näitä palveluita. Toisin sanoen, toteamme nyt vain, että me haluamme politiikalle näyttöä, pohjaa, tarjoamme hyvää kustannushyötyanalyysiä. Ei ole niin, että mietitään vain rajuksen vapauttamisen kustannuksia ja 800 megahertsin kohdalla on hyvä näyttöä. Tiedämme, että se voi maksaa meillä jotakuinkin 2,5 miljardia vapauttaa 700 MHz, jos me nyt sen haluamme tehdä. Mutta vaihtoehtona voidaan käyttää myös mitä hyötyjä, mitä Ofcomkin on arvioinut, että palautetaan 800 MHz noin 2-3 miljardia puntaa. Eli tässä näyttöä on kustannuksista ja hyödyistä. Joka tapauksessa tämä siirtymän tarjoama hyöty voi viivästyä, jos me lykkäämme tätä. Mutta jos me odottelemme vielä pidempään, tai jos mietimme sitten yhdessä, miten parhaiten voitaisiin tarjota kaikki palvelut, joita kuluttajat haluavat, niin ehkä päästään sitten parempaan tulokseen arvoon. Enkä arvolla tarkoita pelkästään taloudellista arvoa, vaan myös sosiaalisia ja kulttuurisia hyötyjä nekin täytyy laskea kaikin puolin kulttuurista hyötyä. On yleisradiotoiminnasta, mobiililaajakaistastakin on paljon hyötyä. Kuka nyt ei väitä mitään päinvastaista. Täytyy yhdessä miettiä sitä. Eli johtopäätökseni on. että RSVP pitäisi tunnustaa se, että yleisradiotoiminnalla on merkitystä kansa, kuluttajille. Yhtä lailla myös digitelevisiolla on merkitystä myös seuraavasta 10-15 vuoteen. Kehitys kohti tehokkuutta liittyy ja on, niiden on liityttävä julkisiin tavoitteisiin. 800 MHz vapautuminen on kallista, mutta varmasti jokainen kyllä pystyy sen 2015 puolivälin mennessä 2013 ei minun mielestäni ole realistinen arvio, ei ainakaan toteutettavissa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ei nyt ole mitään tarvetta mennä pidemmälle, edes miettiä, miten pidemmälle nyt pitäisi mennä. Siitä olemme samaa mieltä. Siirtyminen 700 MHz, ehkä se on ensiaskel, mutta se on kaukana. Meidän pitäisi mitä pitäisi tehdä korkean taajuuksien kaistoilla. Tässä kuutin esimerkkejäkin. Kaikki taajuudet sisältävät osia, joita voitaisiin paremmin käyttää tai nyt ei käytetä ollenkaan. Ja voi olla, että ne ovat sopivampiakin, että voidaan tarjota suurempaa kapasiteettia – Eli tarkastellaan ensin selkeästi todellisia tarpeita, joita kansalaisilla on. Miten parhaiten näitä tarpeita voidaan tarkastella? Mikä ei ole mahdotonta, mutta kaikki maksaa. Ja lopuksi sanoisinkin kulusta vielä sen verran, että kustannukset täytyy tietenkin panna niiden haitille, jotka hyötyvät näistä hyödyistä. Tämä merkitsee sitä, että kuten on meille tehtykin 8 MHz vapauttamiseksi, hallitus maksaa siitä lisäkustannuksista, joita kuluttajille ja lähetystoiminnan harjoittajille koituu. Jos siitä on jotain lisäarvoa tulossa, että käytetään spektriä tiettyihin palveluihin, niin se tarkoita sitä, että palvelut, jotka nyt käyttävät tätä taajuutta, eivät olisi arvot, olisivat arvottomia. Nyt täytyy miettiä tätä marginaalista lisäarvoa, joita käyttäjät tuovat. Ja jos arvo on riittävä, että voidaan perustella kustannukset siitä, että spektriä vapautetaan, niin sitten tehtäköön näin. Hyvällä suunnitelmalla varustettuna ja ainakin miettien etukäteen 20 vuotta eteenpäin. Kiitos. Herzlichen Dank. Nächster... Kiitoksia kovasti. Ja sitten seuraavaksi Simon Forge, SCF Associates Limited. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Suurkiitokset ja minun täytyy kiittää kaikkia siitä, että meidät on kutsuttu tänne. On etuoikeus ja ilo olla täällä edessänne. Minulla on mielenkiintoinen tehtävä, koska kymmenessä minuutissa minun täytyy vakuuttaa teidät siitä, että se tapa, jolla viimeisen 125 vuoden aikana radiotaajuuksia on käytetty, kun tietty herra Hertz näillä radiotaajuuksilla ensin alkoi pelaamaan. Tässä on menty eteenpäin ja että näitä peruskäsitteitä ei voida asettaa kyseenalaiseksi, mutta niitä voidaan muuttaa ja radiotaajuuksia voidaan käyttää joustavammin pääasiassa liittyen siihen tietokonevoimaan, joka meillä kaikilla on tänä päivänä käytössämme. Eli aivan ensimmäiseksi näköjään konekin toimii. Eli haluaisin tarkastella, mitkä ovat niitä moottoreita, jotka joita löydämme näin tämän tajuuksien käytön takaa. Ja sitten esitettiin tiettyjä kysymyksiä näistä perinteisistä periaatteista taajuuksien jaossa ja sitten hyvin nopeasti tarkastelisin sitä, mitä uusia jakamisen muotoja on olemassa ja mitä se taloudellisesti tarkoittaa Euroopan kannalta. Haluaisin myöskin tuoda esille niitä etuja, joita tästä saattaisi olla ei ainoastaan teollisuudelle, vaan yhteiskunnalle ja pk-yrityksille ja myöskin suurille yrityksille. No niin, toimiiko tämä? Näyttäisi siltä. Hienoa. Tältä kalvolta näette, olen esittänyt tämän viimeisen kuuden vuoden aikana säännöllisesti ja aina olen mennyt mönkään, koska olen aliarvioinut kasvua, koska Kysyntäpuolella liikehdintää tapahtuu, matkapuhelinteollisuus on kehittynyt, yleisradiotoiminta sektori on kehittynyt ja siellä taajuuksia, taajuuksien kysyntä on valtaisaa. Tästä näette maailmanlaajuisen tilanteen, mutta meidän täytyy myöntää se, että se mitä EUn ulkopuolella tapahtuu on aivan yhtä tärkeää, koska sehän palautuu keskuuteemme palveluina ja tuotteina, joita me sitten käytämme. Jos me pohdiskelemme tätä kysyntäpuolta yksityiskohtaisemmin, olemme nähneet tätä valtaisaa kasvua, koska tulotaso on kasvanut, maailmanlaajuisesti vaurautta on syntynyt, matkapuhelmia on entistä enemmän, enemmän käyttäjiä ja uusi kapasiteetti vaatii uudenlaista lähentymistä Meillä on uusia teollismalleja, koska me haluamme enemmän taajuuksia, joilla me voimme palvella näitä internetpalveluja sisällöjä. Ja sitten meillä on myöskin tarjontapuolen malli joka on ilmiselvä monellakin tapaa, mutta itse asiassa se on se elefantti tässä huoneessa, koska nyt on nähtävissä paineita internetteollisuuden suunnalta kuluttajaelektroniikkateollisuuden ja tietokoneteollisuuden taholta. He sanovat, että mekin haluamme osan tästä taajuudesta ja me haluamme käyttää tätä uudella tavalla. Ja tässä on kyseessä aivan uusi malli. Me sanomme, että haluan äh, radio äh, perusteisen tuotteen tai palvelun ja haluan myydä tätä asiakkailleni ilman, että taajuukset, äh, taajuudet tulevat tai lisensointi tulee vastaan. Eli nyt on nähtävissä nämä ovat äh, siskon numerotietoja läntisestä Euroopasta. Tämä kuvaa äh, tiedo, tietokysyntää seuraavan kolmen vuoden aikana, eli odotettavissa on massiivista kasvua. Näyttäisi siltä, että taajuuksiin kohdistuu valtavia paineita, mutta mutta jos me otamme esimerkiksi Iso-Britannian viestintöveraston arviot kaupunkialueilla, jos me tarkastelemme tilannetta Yhdysvalloissa, niin voimme todeta, että mihin kellonaikaan hyvänsä taajuudet sijoittuvat tähän vähäisen käytön alueelle, tälle siniselle alueelle. Ja vaikkakin taajuuksia alueelle on myyty, niin niitä ei välttämättä tuolla alueella käytetä niin taajasti. Ja täytyy esittää kysymys siitä, voisiko taajuuksia käyttää uudella tavalla. Onko tämä taajuus, niukkuus tulosta vanhakantaisista politiikoista? No niin, ajattelin tämänkin ajatuksen teille tässä heittää. Periaatteessa siitä lähtien, kun taajuuksia ryhdyttiin hallinnoimaan juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja todenteolla sen jälkeen, niin meillä on ollut kolme erilaista mallia. Meillä on ollut sääntelijämalli, jossa on kysymys tällaisesta johtojärjestelmästä, ohjatusta johtojärjestelmästä, joka perustuu sotilasteollisuuteen. Siellä on kauneuskilpailu ja ei ole paljon joustavuutta ja tärkeintä on, että hallitus palvelee ja tekee palveluksia kavereilleen. Sitten meillä on ajatus siitä, että arvo täytyy maksimoida, on huutokauppaamista, toissijaisia huutokauppaamisia, periaatetta, jonka mukaan markkinat tietävät paljon paremmin nämä asiat ja paljon enemmän joustavuutta. Mutta jos joku on joskus ollut ison matkapuhelinoperaattorin johtokunnan kokouksessa, niin tietää, että taajuuksia ostetaan ei palvelujen tarjoamiseksi. Näinkin tosi tehdään, mutta paljon enemmän siinä ajatellaan siitä, miten palveluja, kilpailijoiden palveluja voidaan tainuttaa. Ja tämä on se bisnesmalli, joka matkapuhelinteollisuudessa vallitsee. Ja sitten kun me ryhdymme ajattelemaan uudenlaista lähestymistapaa, kolmannesta, kolmasta, kolmatta mahdollista hallinnointitapaa, suuri enemmistö valahtaa näiden kahden ensimmäisen pariin, mutta tässä on paljon enemmän kysymys joustavasta jakamisesta ja sitä käytetään Wifin ja Bluetoothin yhteydessä paljonkin. Matkapuhelinteollisuus haluaa siirtyä mobiilimaksujen suuntaan. Meillä on myöskin äh, lääketieteessä ja tieteessä malleja siitä, että taajuuksia käytetään äh, hyvin äh, laajasti. Me avaamme autotalliemme ovia näitä taajuuksia käyttäen. Eli taajuuksia on jo avattu ja niitä käytetään ja olemme nähneet tämän Isossa Britanniassa. Operaattori O2 haluaa ottaa ottaa 3G-verkostot käyttöön sillä tavalla, että koko laajakaista tieto saatetaan käyttäjien käyttöön Wifin kautta. On paljonkin teknisiä keinoja, joilla tämä voidaan toteuttaa ja joilla taajuuksia voidaan jakaa ja saada sitä joustavuutta. Me voimme piilottaa signaalin eri tavoilla me voimme asettaa tämän signaalin hyvin alhaiselle kohinatasolle jolloin tietenkin täytyy harjoittaa matemaattisia laskuoperaatioita, jotta tajuaa, että se signaali on siellä ja TV-signaali ei ehkä edes tajua, että tämä toinen signaali on siellä me voimme esimerkiksi hyvin alhaisilla taajuuksilla toimia, tai voimme hyväksyä tämän interferenssin ja voimme ehkä sitten vahvistaa muiden signaaleja. On kaikenlaisia fiksuja tapoja toimia tässä. Jos me tarkastelemme näitä erilaisia julkaisuja, niin on paljonkin tiedetietoa, joissa näistä eri lähestymistavoista puhutaan. Ja kaikissa on kysymys siitä, että tätä raajaa laajakaistaa korvataan tietokonevoimalla. Lähdetään ohjelmistoraidioista liikkeelle. No en mene näihin muihin yksityiskohtiin, koska aikaa ei ole, mutta nämä ovat sen tyyppisiä asioita, joilla täytetään nämä pisimmälle viedyt tutkimukset eh, radioteknologiassa Euroopassa. Sieltä löytyy valtaisia mahdollisuuksia pk-yrityksille ja suurille yrityksille toimia luovasti ja luoda uudenlaista teollisuutta ja olla pioneerina tämän tyyppisessä teknologiassa. Samaan aikaan meillä on ajatus siitä, että yleisradiotoiminta, kun on uudenlaista verkkoteknologiaa, no tässä palataan vuoteen 1994 nekroponti siirtymään. No tässä nähdään, että monet jäsenvaltiot kautta Euroopan käyttävät yleisradiotelevisiota, televisiota, no sitä ehkä käytetään hyvin fiksulla tavalla. No Catherine puhui hyvin esimerkillisellä tavalla siitä, miten lähetystoiminnasta voidaan tehdä paljon tehokkaampaa, mutta meillä on muitakin jakokeinoja, laajakaista, jonka kautta saavutetaan suuret määrät ihmisiä. Lapseni eivät koskaan katso televisiota, he katsovat Apple Macintosh-tietokonetta tai iPlayeria Isossa Britanniassa. Lapset katsovat televisiota te- tietokoneen kautta silloin, kun he haluavat. Eli tulevaisuuden suunta on se, että tarjotaan käytännönläheisiä vaihtoehtoja, jotta ei jouduta näiden signaaliinterferenssien kanssa ristiriitatilanteeseen ja jotta muodostettaisiin tällainen yleinen hyvä, joka koskisi kaikkia käyttäviä käyttäjiä. Jos me puhumme spektreistä, niin sanoisin, että jos me lähdemme kohti tällaista isoa tilaa, joka omistettaisiin Wifin kaltaiselle laajakaistalle, jonka kautta tarjottaisiin julkisia lähetyspalveluja, niin se ilmiselvä alue, jossa saataisiin alhaisilla hinnoilla sen takia, että taajuusalue on alhainen, siellä esimerkiksi betonirakennuksissa tämä penetraatiotaso onnistuu 800 megahertsissä. Jos me olisimme Euroopassa hyvin selvillä sen suhteen, että me haluaisimme jakaa taajuuksia ja haluaisimme luoda helposti saatavilla olevan laajakaista, niin silloin tämä 600 MHz olisi mielenkiintoinen ja olisi mielenkiintoista ja ehkä provosoivaakin, jos näin toimittaisiin. Tältä kalvolta te näette erään eurooppalaisen hallituksen laatiman kaavion. Meitä pyydettiin tarkastelemaan tulevia taajuuskehityksiä. No tässä nyt mennään ehkä hieman liian pitkälle, mutta toisaalta ei ehkä mennä tarpeeksi pitkälle. Tämä kertoo sen, että nämä lisenssivapaat sektorit voivat kasvaa seuraavan 15 vuoden aikana ne voivat saavuttaa paljon laajempia taajuuksia. Ja voidaan sanoa, että tällaisessa hallitussa johtamisjärjestelyssä, markkinovetoisissa järjestelyissä, niissä tapahtuu sitten vähenymistä ja että näkymä on aivan liian optimistinen. Kävin Iso-Britannian viestintäviraston nettisivulla ja siellä puhuttiin siitä, että vuonna 2000 yli 95 prosenttia oli johtamisjärjestelyn perustuvalla sektorilla ja vuonna 2010 tämä olikin kutistunut 70 prosenttiin, 21 äh, prosenttiin ja markkinamekanismit äh, ottivat tästä yli 70 prosenttia ja lisenssivapaat on tässä on se mielenkiintoinen osanen, koska se on vähentynyt 6,9 prosenttiin, mutta mielenkiintoista tässä on se, tuleeko sen vielä saavuttaa enemmän tilaa. Ja ne tiedonannot, joita me olemme nähneet, tai ne käytöt, joita me olemme nähneet aikaisemmassa kaaviossa, jossa puhuttiin 30 prosentista, niin onko tämä tärkeää siinä mielessä, että tätä voidaan lainata, tai se voi olla päällekkäistä muiden mekanismien kautta, mutta tähän suuntaan ilmeisesti tullaan menemään. Mitä tämä sitten tarkoittaa Euroopalle? valtaisan mahdollisuuden tuotteiden innovoinnissa. Uusia työpaikkoja me voimme rakentaa älyllisen pääoman varaan, jos tarkastellaan esimerkiksi mobiili teknologiaa ja näitä julkaisuja, joita saan ilmaiseksi, jotka ovat lähtöisin Aasiasta, jotka ovat erittäin hyviä. Me olemme näkemässä uudenlaista teknologiaa, johon pääsy on vaikeaa, ellei sitten saada tätä älyllistä pääomaa. Me voimme saada alhaisemmalla hinnalla laajakaista infrastruktuuria, me voimme saada uutta vauhtia tasapainoiseen talouteen ja me voimme sulkea tämän digitaalisen kuilun. Ja voimme saada aikaan sellaisen tasapainoisen talouden, joka ei perustu mekaaniseen teollisuuteen, vaan puhuttaisiin sähköelektroniikasta tässä yhteydessä ja tällä mantereella. Tässä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia. Tässä oli kovin erilaisia alustuksia, paljon tietoa. Ja nyt kollegoilla ehkä jotain kysymyksiäkin asioiden perusteelliseksi käsittelemiseksi. Sitten mennään toiseen paneeliin. Yes, uh, uh, maybe I would... Ehkä voisin esittää kysymyksen kaikille teille kolmelle. Jos jos ei tiedä mitä ei pitäisi tehdä, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Nimittäin jos pitäisi vapauttaa spektriä ja lisätä mobiilidaatta, liikennettä, se on aika dramaattista ollut nytkin. Ja jos pitäisi vastata tähän kysyntään, niin olisi kiva kuulla esimerkkiä siitä, miten se pitäisi suorittaa. Totta kai, kuten viimeinen alustaja totesi, näiden yleisen tarjonnan lisääntyminen on sinällään hyvä, mutta jos ajatellaan lyhyilläkin aloilla kuin pitkilläkin aloilla. Tässä täytyy huomioida kaikenlainen liikenne. Paradoksi tässä on se, että mitä enemmän meillä on laakaistassa liikehdintää, niin sitä enemmän myös kiinteissä verkoissa. Jos ajatellaan tämän salin wifiä, niin sen käyttö lisääntyy. Niin yhtä lailla on, se rasittaa kiinteää linjaakin. Tämä puolestaan lisäpaineita mobiilia kohtaan. Ei tässä vain voida siirtää liikennettä yhdeltä alalta toiselle. Älkää puhuko ongelmista, ratkaiskaa niitä. Kollegin Trautmann. Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais euh, poser une... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolmannelle puhujalle kysymyksen. Hän puhui siitä, miten taajuuksia voitaisiin jakaa tällaiset lisensoimattomat taajuudet, mutta haluaisin hieman syventää tätä, koska henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että innovaation tueksi ja jotta mentäisiin eteenpäin kognitiivisessa teknologiassa, niin meidän täytyy omistaa osa tästä taajuusylijäämästä tutkimukselle ja innovaatiolle, ja sama pätee kaikkiin toimijoihin. Ja jos asioita tästä näkökulmasta tarkastellaan, niin kaikilla on vastuuta yleisradiotoimijoilla ja palvelutarjoajilla. Eli miten voitaisiin muuttaa äh, ajattelutapaa aktiivisemmaksi, jotta voitaisiin antaa tällaista vahvaa ohjausta jaetuihin taajuuksien, taajuuksiin liittyen, mutta myöskin niihin taajuuksiin, jotka ovat lisenssien ulkopuolella, jotta tavallaan helpotettaisiin tätä uuden teknologian syntymistä, uuden teknologian, joka on tuottoisaa. Kiitoksia puheenjohtaja. No, pitää paikkansa, että jos ajatellaan parlamentin jäsentä, vaikka nyt pitkään on tällä alalla toiminutkin, niin ei ole epäilystäkään siitä, että tämä keskustelu spektristä sisältää teknistä puolta, joka on aika iso osa. On tiettyjä vaikeuksia olemassa tiettyinä aikoina tavallaan ymmärtää, muodostaa käsitystä siitä, mistä te puhutte. Ainakin jos ajatellaan näitä teknisiä periaatteita, jotta puhuttaisiin kuitenkin teknisesti mutta sen sijaan huomaamme, että kokemusta paljon on, että ja mitä kokemusta meillä on todellisuudesta, kuten herra Forge totesi, että hänen lapsensa eivät enää katso perinteistä televisiota, vaan Macintoshista katsova. Minun kohdalla on ihan sama, minun lapseni kohdalla, kuten ne tiedot, joita kerrotte meille, miten paljon tässä älypuhelimet ovat lisääntyneet ja kohti 2014 se on aivan uskomaton tämä määrä lisääminen. Eikä ole epäilystäkään siitä, että varmasti on tarvetta tarjota myös teknistä toimivuutta tässä kehityksessä. Ja kun tällaista kysyntää on olemassa kuluttajien parissa, että halutaan kuluttaa ja hyödyntää tätä nimenomaista teknistä kehityssuuntaa. Sikäli tämä hiukkasen hämmentää minua kun olen kuullut puhuttavan täällä toisen tyyppisistä teknisistä mahdollisuuksista, digitelevisio, niin tässä on aika paljon vastahakoisuutta, ymmärrysvaikeuksia, kun tekninen ilmiö ja kehitys menee omaan suuntaansa – ja sitten jos ajatellaan omaan alan näkökulmaa, niin hyvä olisi, että jotenkin voisi yhdentyä, liittyä tähän kanavaan, jotta voisivat sitten kehittää omia tuotteitaan. Ja totta kai tämä aiheuttaa aika loista hämmennystä ja sekaannusta. Siksi herra Forge, minä haluaisin nyt kysyä, että just, juuri nyt, kun tässä vaiheessa, siirtymävaiheessa, kun joudumme myös komission esityksen puuttumaan ja joudumme myös ottamaan kantaa, kantaa myös parlamentissa aiheeseen, niin ehkä voitaisiin jotenkin jakaa spektriä joustavasti, mutta siis nimenomaan juuri nyt, mitkä olisit parhaimmat keinot tyydyttää todellakin tulevaisuuden tarpeita ja ne ovat aika välittömiä tarpeita kehityksen kannalta, niin että voidaan spektriä hyödyllisesti käyttää ja kehittää tekniikkaa. Ja nimenomaan kuluttajien tarpeita tyydyttää, koska kysyntä siellä puolella mielestäni on ennen kaikkea olemassa. Ja hetken päästä varmasti kuluttajien enemmistöllä on näitä samanlaisia tarpeita. Kiitoksia, Rova Madurell. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen vähän samanlaisilla linjoilla kuin jäsenet täällä muutenkin. Te puhuitte paljon spektrin tehokkaasta hyödyllisestä käytöstä, tehokkuudesta, miten jakaa sitä taloudellisesti myös. Ja vaikkakin pitää paikkaansa, meillä on samanlaisia kokemuksia lapsistamme kuin tässä edelliselläkin kollegalla, niin täytyy miettiä nykytodellisuutta. Ja kuka ei juurikaan puhunut koordinaatiosta. Ehkä tässä tarvittaisiin parempaa yhteensovittamista, olipa sitten kyse viestintäpolitiikasta tai langattomasta politiikasta mm, tai muusta politiikasta Euroopan unionissa. Ehkä tässä on merkittäviä ongelmia silläkin alalla. Kiitos. Okei. Okay. Selvä. Sitten käytännön kysymys vielä, koska tämä erityisesti kiinnostaa minua. Ehkä joku voisi vastata tähän. Me olemme nyt kuulleet kuluttajien tulevista tarpeista, kysynnästä. Jos ajatellaan todellista tilannetta nyt spektrin jakamisessa tällä hetkellä, mitä on tapahtunut jäsenvaltiossa? Voisiko joku kertoa, miten paljon on jaettu ja mitä ei ole vielä jaettu? kuinka paljon vielä tarvitaan neuvotteluja. Sitten toiseksi, BBC-kollega mainitsi kustannukset. Jos tällaisia kustannuksia syntyy, niin tarkoittaako se sitten sitä, että jos ne pystytään jotenkin ratkaisemaan, niin, mutta kenen kontolle ne koituisivat? Minkälaista mallia tässä käytettäisiin? Haluaisin tämänkin vastauksen. Kaikki kolme panelista saavat puheenvuoron ehkä herra Forge ensin, koska oli niin paljon teknisiä kysymyksiä hänelle. Thank you very much indeed. Okay. Kiitos erittäin paljon. Ihan ensiksi tämä kysymys tuntuu olevan se, että mitä me teemme seuraavaksi. Minun kokemukseni mukaan eh, tämä jo tapahtuukin monet viranomaiset Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla – FCC ja niin edelleen. Jokainen on kovin kiinnostunut siitä, mitä tapahtui. Se, mitä pitää tapahtua, on se, että meillä on työosapuolia, jotka sanovat, että jos me ei lyhyellä aikavälillä, vaan pitkällä aikavälillä heitämme pois nykyiset nämä spektrivaraukset, joka, jonka kaikki haluaisivat, jota kaikki katsovat kauhulla – niin mitä sitten tekisit? Me ajattelemme tässä nyt sitä, että kuinka pitäisi mennä eteenpäin, mitä pitäisi tehdä. Nämä ovat sellaisia tutkimuksia, joihin pureudumme. 2007 me ta- tutkimme tajusylijäämää ja tämä oli 350 miljardia euroa tänä aikana 2007. Eli mitä me sitten suosittelisimme, on se, että tällainen kehitys, se vie, otetaan erittäin vakavasti, paljon vakavammin. Meillä on mahdollisuus Euroopassa nyt pyrkiä saamaan takaisin jotakin niistä teknologisista asemista, joita meillä joskus oli telekommunikaation ja radiokommunikaation viestinnän alalla. Ja se, mitä pitää nyt nopeasti arvioida, on ö, suunnitelma siitä, että kuinka spektriä jaettaisiin uutta teknologiaa käyttäen. Suuri osa teknologiasta, jossa puhun, ei ole kovinkaan uutta, mutta te ette ole ennen nähneet sitä, koska tämä tapahtuu pääasiassa sotilaskohteessa, Mutta tämä kehittyy ja Yhdysvalloista tulee teknologiaa sotilaskäytöstä ja sitä käytetään mikä tässä tulee selkeäksi on se, että yhä enemmän tästä teknologiasta tulee käyttöön tulevaisuudessa. Se, mitä meidän pitää tehdä, on se, että olen erittäin onnellinen näistä kysymyksistä, on se, että jos me menemme eteenpäin, ja tämä on erittäin tärkeä hetki ainakin minulle, niin meidän pitää ottaa tällaiset tekniset kehitykset paljon vakavammin ja meidän pitää hallito, hallinnoida sitä kunnolla. Meidän pitää ottaa huomioon, kuten Catherine sanoi, nämä hyöty, kustannushyödyt ja se, että kuka tästä kaikesta maksaa tämä analyysi tekee sit, juuri sitä, ja tämä muistutti minua siitä analyysistä, jonka me teimme neljä vuotta sitten tästä taajuusylijäämästä ja siitä, että mitä voitaisiin tästä saada Euroopalle. Ja se, mitä meidän pitää tehdä, on analyysi, jossa katsotaan sosiaalista puolta, te, taloudellista puolta ja teknistä puolta ja katsotaan, mikä on hyöty kaikista näistä. Tekninen puoli, esimerkiksi työpaikat ja enemmän pääomaa Euroopalle. Ja kaikki tämä pitää koota yhteen ja sanoa, että kuinka me hallinnoimme spektriä tuole, tulevaisuudessa. Me lähestulkoon heitämme kaikki ilmaan ja aloitimme uudelleen ja tämä on se, miten me te, toimisimme tulevaisuudesta tulevaisuudessa. Ja tämä saattaisi, sillä saattaisi olla jonkinlainen, tai saattaisi tehdä jonkinlaista jakamista laajakaista ajalla, mutta tällaiset asiat ovat piilossa. Nämä ovat sellaiset vaihtoehdot, joita meillä on nykyään. Meillä on paljon voimia, mutta hyvin vähäiset kustannukset. Jos katsotaan matkapuhelinta, meillä on eurooppalainen chip, joka on 95 prosenttia, joka tulee Cambridgeista. Meidän pitää mennä eteenpäin, meidän pitää tehdä tällaisia asioita, mutta tämä on yksinkertainen tai yksi yhden kerran mahdollisuus. Vastaisiko tämä kysymykseen? Tämä kysymys oli erittäin hyvä siitä, että käytämmekö tämän mahdollisuuden tapana – antaa laaja kaista kaikelle Euroopalle? Ja vastaus on ehdottomasti kyllä. Ja tämä pitäisi olla lyhyen aikavälin suunnitelma. Ja siksi ehdotin 600 MHz kaistaa 2,5 gigabitin sijasta että tämä on siis sellainen, jolle todella voitaisiin tehdä jotakin. Tiedän, että monissa maissa tämä on erittäin provosoivaa. Meillä on tämä ongelma Euroopassa, että meillä ei ole yhtenäismarkkinoita. Meillä on 27 yksikköä ja meidän pitää jotenkin tuoda nämä yhteen. Kiitoksia tästä. Madja. Thank you very much. So, um, just first one comment. On, uh... Ensi yksi kommentti. Mitä palveluita kuluttajat haluavat? Oli paljon puhetta siitä, että käytetään iPlayeria, nuoret katsovat kaiken mahdollisen internetissä kannettavilta koneeltaan. Mutta jos on kiva ohjelma, niin haluavat sen nimenomaan teräväpiirto ruudulta – Siis paljon palveluita, mutta ennen kaikkea meidän täytyy katsoa niitä palveluita, joita haluamme yhdessä ja miten me voimme tämän kaikki panna spektrien, joka meillä on käytettävissä, tai käyttää muita mekanismeja. Meillä on nämä yleinen hyöty, yhteiset välineet spektrin käytön hallitsemiseksi. Täytyy olla todellakin, meillä täytyy olla fiksuja radiolaitteitakin. Mutta tiedämme kuitenkin, ja BBCissä tutkimusosastolla tätä työstetään paljon, että kaikki oli ihan valmiina vielä. Jos me haluamme näitä hakuvälineitä käytettäväksi eh, spektrissä muiden käyttäjien kanssa, ettei synny interferenssiä, niin nyt tarvitaan paljon tutkimustyötä. Mutta tarvitaan myös vakavaa selvitystä standardien saamiseksi. Muuten kaikki päätyy sotkuun eikä kukaan saa mitään. Vaarana on se, ettei tästä johtamistyylistä siirrytä vapaamarkkinalähtöiseen tilanteeseen. En tässä näitä panisi vastakkainkaan, vaan sanoisin, että on yksi malli, joka ehdottomasti ei toisi tuloksia, on nimenomaan huutokauppamalli. Jos meillä on huutokaupat 27 valtiossa, niin että se että pystyttäisiin sen pohjalta yhteensovittamaan ja, ja myös yhdenmukaistamaan Euroopan tason, niin kyllä sitten on vähäiset mahdollisuudet, jos yhtään. Jos meillä on yhtenä lähestymistapa, niin silloin se on mahdollista. vaikka aika paljon tässä vielä on taivalta edessä, että laitteet toimisivat kunnolla, mutta kyllä niiden parissa tehdään työtä. Ehkä Eurooppa voisi auttaa tässä tutkimustyötä. Tärkeää kuitenkin on, että on yhteensovittamista, standardeja, yhdenmukaistamista. Se on oikea tie. Jos ajatellaan spektrin hallinnassa, niin siinä voidaan käyttää vielä johtamistyyliä. Mutta jos halutaan sitten saada optimaalinen arvo spektrin käytössä, niin käytetään kaikkia fiksuja välineitä, joita on, laajakaistaa, tietäen kuitenkin, että me tarvitsemme myös mobiilitekniikkaa. Me tarvitsemme kyllä kunnon tekniikkaa, jotta voidaan myös 3D-televisiopalveluna tarjota jalkapallootteluita, niitä tuskin laajakaistan kautta ihan pian lähetetään, ainakaan paikallisella tasolla. Mr. Fizi, it's your turn. Uh, my, my answer would be, uh... Minun vastaukseni olisi se on helppo katsoa näitä siskon kaavioita ja joutua paniikkiin ja huutaa, että herran jästä sentään joudumme taajuuskriisiin, tilanteeseen, jossa kapasiteettia ei yksinkertaisesti ole riittävästi vastaamaan kysyntään. Tämä olisi totta, jos Eurooppa ei olisi viimeisen viiden vuoden aikana tehnyt mitään näiden taajuus politiikan muutosten suhteen. Tästä syystä sanoin, että viisi vuotta sitten olimme aika lailla vaarallisessa tilanteessa taajuuksien suhteen, mutta meidän ei tulisi joutua paniikkiin nyt. Kriisiä ei tule niin kauan, kun täytäntöön panemme niitä toimenpiteitä, joita olemme jo ryhtyneet toteuttamaan. Meillä on aika paljon uutta taajuutta mobiili teollisuudelle tulossa. Haasteena on se, että viedään päätökseen ne päätökset, joita on jo tehty, ja Catherine on näistä puhunut. Minua huolestuttaa kovasti, kun sanomme, että no ehkä joudutaan puhumaan 12, 2013 sijaan vuodesta 2015 me tulemme tekemään teollisuutena paljon muutakin, jotta teknologian tehokkuus parantuu paranee, me tulemme rakentamaan infrastruktuuria, me muutamme sitä tapaa, jolla me tarjoamme palveluja asiakkaille. On kaikenlaisia kaavioita, joita on nähtävillä siskolta ja muilta. Viimeisen 20 vuoden aikana mobiiliteollisuus on kehittynyt eikä ole mitään epätavanomaista, joka meillä nyt yhtäkkiä olisi edessämme. Meillä on koko joukko asioita, joita jotka täytyy tehdä ja niin kauan kuin ne tehdään, niin ei ole ongelmaa. Suoraan sanottuna 27 jäsenvaltiossa meillä on aika huono maine näiden täytäntöönpanojen suhteen Koskaan aikaisemmin ei ole ollut niin tärkeää, että ajoissa täytäntöön pannaan ne päätökset, jotka, jotka on jo tehty. Herra Röll esitti erittäin hyvän kysymyksen. Mehän olimme jo päättäneet Euroopassa. Siis unohdetaan tämä keskustelu 700 äh, megahertsistä. Euroopassa päätettiin pitkän hyvän keskustelun jälkeen, että olisi suotavaa että osa tästä 800 MHz taajuudesta otettaisiin muuhun käyttöön, esimerkiksi mobiilaajakaistaan. Ja kuitenkin vain yksi eurooppalainen maa on tehnyt, toiminut näin. Melkein joka ikisessä muussa maassa Saksaa ja Suomea lukeun ottamatta, niin meidän täytyy kääriä hihat ja ryhtyä toteuttamaan näitä päätöksiä, joista on keskusteltu viimeisen kolmen vuoden aikana. Suoraan sanottuna ymmärrän Catherinein kiinnostuksen ja on tärkeää pitkällä aikavälillä, että meillä on selvät suunnitelmat siitä, mitä taajuuksia on seuraavaksi tulossa, mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa paljon vähemmän se, mitä on saatavilla viiden vuoden kuluttua kun olen paljon enemmän kiinnostunut siitä, että ne asiat, joista me olemme keskustelleet pitkään, niiden tulisi toteutua. Ne saatettaisiin teollisuuden käyttöön ajoissa ja taloudellisesti järkevältä pohjalta toisin sanoen, ettei niihin liity teollisuudelle sitten lisää kustannuksia, kohtuuttomia lisäkustannuksia, kun ne yrittävät jäsenvaltiot sitten julkista talouttakin saada kuntoon. Pyydän anteeksi, mutta meidän täytyisi siis todellakin keskustella siitä, kuinka paljon niistä päätöksistä, joita on tehty, kuinka paljon niistä on toteutettu ja sitten kun tämä saavutetaan, niin sitten voidaan ryhtyä keskustelemaan seuraavasta taajuuskierroksesta. Kiitos. Just very shortly, one word to... Ihan lyhyesti vastatakseni. Mitä meillä nyt on tapahtunut? Nimittäin kaikki siirtymäsuunnitelmat on tehty sen perusteella, että yleisradioyhtiöt eivät joutuisi vapauttamaan 800 MHz. Mielenkiintoista on, että vielä oli tällainen ongelma siitä syystä, että hallitus ja Ofcom tekisivät päätöksen ennen eurooppalaista yhdenmukaistamista. Richard, olen täysin samaa mieltä. En nyt väitä, ettemme suorita siirtymää suunnitellussa aikataulussa. Mutta tehdä niin kuin suunniteltiin, ja sitten mitä jo on muutoksia pyydetty jälkikäteen, niin kyllä voimme ehkä toteuttaa, mutta emme pysty ihan kaikkia tekemään, mitä meiltä vaadittiin ja joka oli tavallaan uutta samassa ajassa. Tämä on aika tärkeä täsmennys meillä. Ja todellakin olen samaa mieltä, että täytyy ensin hyväksytty päätökset täytäntöön panna. Ich danke. Niin, kiitoksia näistä selvennyksistä, kiitos vastauksista ja näistä tiedoista. Ja näin ensimmäinen paneeli päättyy. Kiitos varsinkin vieraille. Ja sitten pyydän, että seuraavat vierat tulevat tänne podiumille ja puheen. Kiitoksia kovasti. Tässä Högmark voi jatkaa puheenjohtajana.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 Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aloitetaanpa tämä osa kokousta nyt ihan juuri nyt. Ja nyt mietimme tätä kysymystä, jota käsiteltiin edellisessä osassa. Hyvä, että me voit, voimme siihen paneutua nyt seikkaperäisemmin. Ehkä keskustelu liittyy paljon siihen, miten katsotaan siitä, mistä, mitä nappia painetaan nyt. Mutta on hyvä suunnata katse tulevaisuuteen tässä osassa. Katsotaan, mitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa on. Ja puheenvuoron saakin välittömästi herra Christopher Go, spektripolitiikan päällikkö siskossa 10 minuuttia kullekin. Ja ilmeistäni kyllä näette, koska aika menee umpeen. Yes, uh... Tämän paneelin ajatuksena oli katsoa spektriä tulevaisuuden näkökulmasta ja sitä, kuinka se liittyy spektripolitiikkaan kokonaisuutena. Joten näytän teille esityksen, jonka olette jo nähneet kerran tänään, mutta toivottavasti teitä ei haittaa. Minun yritykseni loi tämän ja sieltä mobiilidata-liikenne menee seuraavien vuosien ajan. Tämä on erittäin kiinnostava alue tutkia tätä mobiiliavaruutta, koska me näemme, että tämä jopa kaksinkertaistuu joka vuonna vuodesta 2010-2014. Ja nämä tilastot tulivat tänään, nämä politiikat, tai on hyvä, että voin näyttää nämä teille jo tänään. Nämä vahvistavat jo sanotun ja osoittavat, että 2014 vuonna me puhumme 3,6 Eh, sijasta eh, korkeimmasta määristä. Ja mikä tähän sitten johti? No tämä johti, eh, tämähän johti video, eli video ja video kannettavilla tietokoneilla, eli tähän liittyy älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet. Ja miksi tästä tämä on niin, tässä on ero? iPhone luo 30 kertaa enemmän trafiikkia kuin tavallinen puhelin ja laptop 1300 kertaa enemmän ja siksi tämä on näin suuri tämä kasvu. Ja sitten tabloid-tietokoneet otetaan myös huomioon, mitä ei tässä ole otettu huomioon. Sitten kun tutkimme sitä, että tapahtuuko tämä Euroopassa samalla lailla kuin muussa maailmassa, jos katsomme tätä kaavaketta, tässä on lukuja ja sitten jos nämä Euroopan luvut laitetaan yhteen, niin siitä tulee 34 prosenttia yhteensä vuoteen 2014 mennessä liikenteestä. Siis Eurooppa on, Euroopassa on suurin osuus tästä. Me olemme suurin tava, talous, mutta me olemme myös suurin matkaviestinliikenteen käyttäjistä. Ja suuri osa tästä on Länsi-Euroopassa se on 691 kilobittiä sekunnissa ja Yhdysvalloissa se on 418 kilobittiä sekunnissa. Ja tässä pääsemmekin spektripolitiikkaan. Se on te- tärkeä tekijä, koska jotta me voimme pysyä edellä, niin meidän pitää toimia. Ja kuten tässä herra Fisi sanoi aikaisemmin, tässä säätillä on todellakin tehtävä. Eli mitä sitten tapahtuu? Yksi selkeä alue, johon on keskitytty, on lisensoidut taajuudet matkaviestin viestin laajakaistalle. Jos katsotte tätä kaavaketta, tässä on määräaika tai ehdotettu määräaika, jotta tämä spektri saataisiin käytet, käyttöön. Eli tässä on 900 megabaittia. Tämä oli, tästä puhuttiin aikaisemmin. Sitten on 2,6 gigahertsiä ja siinä on myös taajuus ylijäämä. Sitten 1,2 gigabittiä, mutta tämä ei ole mukana RSPPssä. Uskoin, että muut puhujat keskittyvät tähän lisensoituun spektrumiin, joten itse puhun muista alueista. Ja tästä puhutin erityisesti Vodafonein edustaja puhui tästä laajasti. Ja sitten on muita operaattoreita, jotka puhuivat tästä ylijäämästä, joka liittyy spektripolitiikan ohjelmaan. Mutta koska minulla on vain 10 minuuttia, niin puhunkin eri asiasta. Ja tämä aihe, josta haluan puhua, on langattomat käyttöjärjestelmät, eli Wi-Fi. Tämä on melko tekninen kuva. Haluaisin vain sanoa pari asiaa tästä. Tässä vasemmalla on wifi-standardit ja oikealla puolella on toiset standardit. Ja erittäin tärkeää tässä on ensinnäkin nopeus. Uudet standardit mahdollistavat paljon suuremman nopeuden, jopa tai yksi gigabitti olisi ehkä tarkempi kaupallisen tarkoituksiin. Sitten on li, li, li, liikuta neljästä kanavasta kahdeksaan. Ja sitten toisekseen ö, tämä aika, tämä tarkoitus on saada päät, päätökseen 2011. Ja odotamme, että spektripolitiikkaohjelma että siitä, siinä olisi hyvä ryhtyä pohtimaan tätä. Sitä ei ole toisa, toistaiseksi RSPPssä. Miksi tällä sitten on merkitystä? Miksi tarvitsemme wifiä ja miksi puhumme näistä uusista standardeista? Ensinnäkin tässä viittaan mobiilidataan liikenteeseen joka näytin, josta näytin kuvan aikaisemmin. Kuten tässä puhuttiin aikaisemmin, me liikumme niin kutsutun offload-trafiikkiin tässä ää, tietyssä kiinteässä paikassa. Jos katsomme tulo, tutkimuksia, niin suurimman osan ajasta olemme paikallaan. Meillä olemme joko töissä tai kotona ja noin 60 prosenttia ajasta olemme siis kiinteässä paikassa. Ja sitten näemme tämän esimerkin. Äh, haluan ottaa esimerkin Mobistarista. Jos teillä on iPhone, joka on Mobistarin verkossa ja te käytätte sitä, niin se automaattisesti löytää Wi-Fi-verkon ja automaattisesti se laittaa teidät tähän verkkoon. Ja tämä tapahtuu siksi, että halutaan siirtää trafiikkia tällä wifi-verkosta mahdollisimman paljon, eli me pyrimme lisäämään kapasiteettia wifin käytölle. Mutta tämä ei ole ainoastaan mobiilidataa, vaan haluan antaa teille esimerkin sosiaalisista käytöistä ja siitä, että miksi haluamme tällaisen langattoman videoverkoston, joka joissakin tapauksissa olisi Wifin korvaava käyttö. Tässä on esimerkki sairaalasta. Tässä kaikki nämä tiedot kerralla. Eli miten me voimme käyttää teräväpiirtovideota terveydenhoidon alalla. Tällä voidaan lähettää tietoja suoraan matkapuhelimeen. Voidaan antaa esimerkiksi hälytyksiä ja erityisesti videolla voidaan taata videoyhteys. Eli on paljon eri tapoja, joilla langaton verkko ja mobiilijärjestelmä, niitä voidaan parantaa terveydenhoidon alan hyödyksi. Sitten jos katsomme koulutusalaa, niin yksi tärkeimmistä asioista on ajatus käyttää langatonta videokonferenssia. Tämä on erittäin hyödyllinen. Tällä voidaan esimerkiksi saada vieraileva professori tai opettaja ja hänen yhteys luokkahuoneeseen videojärjestelmän kautta. Niin kutsuttu äh, telepresens. Ja sitten tässä on vielä äh, esimerkki kotona verkon käytöstä. Videota voidaan käyttää esimerkiksi esimerkiksi turvajärjestelmissä ja tulevaisuudessa mahdollisesti sit niitä voidaan käyttää kolmeulotteleisissa sisällön äh, välittämisessä. Tässä BBCn edustaja sanoi, kuten hän sanoi, että tämä ei tapahdu ihan heti. Mitä tällä kaikella sitten voidaan tehdä? No, tässä herra Forge puhui siitä, äh, että lisensoimme tuolla spektrillä on 600 MHz, me katsomme tätä 5 GHz spektriä, ja yksi syy tähän on se, että tämä on suora ratkaisu, ja tätä voidaan tehdä mahdollisimman tai suhteellisen vähällä äh, vaivalla. Meillä on jo tämä 5 GHz, ja haluamme yleisellä tasolla tehdä tämän, tässä jos katsotte tätä kaaviota, niin ala, alhaalla on Japani, USA, Eurooppa ja jopa Intia. Ja kaikilla näillä on jo Wifin käytössä 5 gigahertsin taajuus. Eli tämä on jo maailmanlaajuisella tasolla totta, joten haluamme vahvistaa tätä. Te näette nämä vihreät linjat ja me haluamme saada tämän, tämän, nämä taajuudet, eli yh, eli 1150-5925. Ja haluamme vähentää ongelmia ja mitikaatiotekniikkaa käyttämällä pystymme tähän. Tämä on jo käytössä sotilas- ja säätutkissa. Sitten ihan lopuksi yhteenveto vielä toistan itseäni. Eli Ensinnäkin se, että viest, matkaviestiverkkoa käyttö kasvaa valtavasti ja on todellisia syitä käyttää tai laajentaa laaja kaista verkkoa. Käytetään sitä sitten mobiilijärjestelmissä tai muissa järjestelmissä. Esimerkiksi terveydenhuollon koulutuksen alalla ja kotona. Eli me uskomme, että tähän tarvitaan ää, eri spektrejä, myös lisensoituja spektrejä. Siksi ehdotamme, että se, mitä parlamentti voi lisäarvoa antaa tälle, on se, että laajennetaan 5 GHz varausta langattomille järjestelmille. Kiitos. Thank you very much for that, and we proceed. Kiitoksia kovasti tästä. Ja sitten heti Patrick van Nifrik, johtaja Spectrum Developmentista sessistä. Kiitoksia kovasti, herra Högmark. Kiitoksia myös valokunnan puheenjohtaja siitä, että saamme puhua täällä tänään. Todellakin tämän kokouksen yhteydessä aion puhua hiukkasen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja mikä rooli satelliileillä voi olla tai jo on näiltä osin. Ensinnäkin hiukkasen ketä me olemme, SES, e maailmanlaajuinen satelliittioperaattori, 44 satelliittia koko maapallon mittakaavassa. Sitten meillä on kaksi yritystä, SES Astra ja SES World Skies. Me toimimme Luxemburgista käsin, kaksi tuntia täältä. Siellä on pääkonttorimme. Meillä on myös toimistoja yhdistyneessä kuningaslunnassa ja Alankomaissa jo joillakin muillakin paikkakunnilla Euroopassa. Me tarjoamme Satelliittikapasiteetti ensinnäkin videota varten, dataa ja laajakaistaa, televis- puhelinpalveluja varten, matkapuhelinpalveluita ja myös hallituksen palveluita tai yksityisiä verkostoja varten. Todellakin näiden verkkojen kautta meidän piiristämme on 125 miljoonaa kotitaloutta. On erittäin tärkeää korostaa, että kun ajatellaan Euroopan, niin meillä on 17 satelliittia Euroopan alueella eri taajuuksilla – joita on tarjolla C, K, U ja K, A taajuudet Ja sitten näytetään nyt lyhyesti. Olemme todellakin maailmanlaajuinen, mutta keskittyneet alueellisesti. Astra Euroopassa, mutta Euroopasta käsin me myös olemme yhteydessä muihin maailman osiin Afrikkaan asti. On erittäin tärkeää tähdentää. No ei tätä välttämättä ole helppoa lukea täällä salissa, se näyttää aika pieneltä ruudulla, mutta satelliittiala on tärkeä osa tätä. 75 prosenttia on oikeastaan satelliteollisuus osuuttaa. Sen osuus on noin 95 miljoonaa miljardia euroa ja totta kai satelliin navigaatio on tärkeää myös poliittisesti ottaen – jos ajatellaan taloudellista arvoa, niin sen osuus on, on vähemmän kuin satelliittiviestintää. Niin, päivän aihe. Tulevaisuuden mahdollisuus. Me uskomme, että satelliitti mahdollista kapasiteetin käytön eri keinoina. Ensinnäkin satelliitteihin voidaan yhdistää erityyppisiä sovelluksia kahdellakin tapaa. Ensinnäkin vain, että tarvitaan kapasiteettia, mihin se parhaiten pystyykin, kuin mikään muu tekniikkaa, että on monipisteinen tekniikka, IP-yhteiskäyttö, satelliitti, uutisten kerääminen ja mikä on tärkeää myös HDTV-kanavat. Voimme tarjota myös lisäarvopalveluita. Kaikkein tärkeimpiä ovat tässä Laajakaista, Astra to Connect on palvelu yksi esimerkki tästä. Sitten vielä yksi tärkeä aihe tässäkin paneelissa. Käytetään tehokkaasti spektriä. Satelliit hyvin tehokkaasti käyttävät käytössä olevaa spektriä. Tässä on pieni visuaalinen esitys, jota se selittää hyvin tämän. Esimerkiksi tässä meillä on satelliitti, joka kattaa Euroopan. Se käyttää yhdellä säteellä yhtä taajuutta. Jos otetaan toinen taajuus, niin sen näkyvyys lisääntyy, menee Länsi-Afrikkaan ja jos jopa Etelä-Afrikkaan asti jo kolmikertaisesti. Ja se voidaan kahdenkertaistaa polarisointia ja sitten se kahdenkertaistetaan myös spektrin käyttö. Tässä esimerkki laajasta katteesta säteen osalta nyt KA, tai jos tulee enemmän käyttöä, siinä voidaan kohdistaa tiettyyn pisteeseen, ja tätä käytetään myös monenkeskisessä lähettämisessä. Se voidaan toistaa kahden, kolmen asteen verran. Aina tulee uusi satelliitti, joka tekee saman. Meillä on käytettävissä taajuuksia, joita käytetään moneen kertaan. Satelliitit, mikä myös tärkeää, tämän päivän yhteydessä voi tarjoa välittömän, aina läsnä olevan katteen millä tahansa maantieteellisellä alueella, koko Euroopassa. Satelliitti wanted Satelliittilaajakaitsesta tästä enemmän, ettei nyt kaikkia voi varmasti lukea sieltä salista käsin. Satelliitti voi käyttää, sitä voi käyttää, jotta voidaan digikuilua kurua umpeen. Välittömästi voidaan taata kate, kuka tahansa tulee tämän piiriin äärialueillakin, syrjäseudullakin, satelin kautta, se onnistuu aina. Se toimii jo tänään. Asiakkaille tarjotaan ongelmanratkaisukeinoja kohtuullisen hintaan. Sen etuna on myös, että se välittömästi kattaa alueet, jos jätetään LTE ja muita tekniikoita, niin se edellyttää paljon investointeja, jotta tämä tehtävä pystytään suorittamaan. Siihen liittyy myös tämä aikapuoli. Sitten mittakaava voidaan muuttaa. Meillä on nyt digikuilu, kaikilla ei ole ehkä pääsyä satelliittiin, mutta jatkossa voi olla. Ja laajakaistaakin sitä kautta ja enemmän sisältöä. Nyt meillä on palveluita myös satelliittilaajakaistan piirissä kohtuullisen hintaan, kaksi megabittiä suoraan kotiin missä tahansa Eurooppaa. Tämän lisäksi samalta satelliitilta voidaan saada HDTV-palveluita. On erittäin tärkeää tähdentää sitä, että satelliittipalvelukysyntää vie eteenpäin ennen kaikkea videokysyntää, koska se on ihanteellinen kumppani videojaolle. Oikeastaan mikään muu tekniikka ei välttämättä voi videoita jaella yhtä tehokkaasti kuin satelliitti. Jos ajatellaan eurooppalaista digitaaliagendaa sitten, niin meidän me olemme jo toteuttaneet. Me voimme tarjota, tarjota palveluita, joita on nyt markkinoilla olemassa missä tahansa Euroopassa laajakaistaa pitkin ja kehitys kehittyy. Nyt on neljä megabittia ja nyt päästään KA-satelliittiin ja tarvitaan jopa sekunnissa 10 megabittia ja kehitys kehittyy. Innovaatiosta puheen ollen Satelliit on ollut pioneeriasemassa. Ajatellaan digitaalitelevisiota ja siirtymää, niin satelliitti oli kai ensimmäisiä alustoja, jossa se tapahtui jo 1996 Ranskassa Kanal Satin kautta, jossa ajatellaan tätä päivää, niin 90 prosenttia digitiivestä on satelliittivälitteistä, eli tässä ollaan pitkällä. Niin ikään kaikki tuntevat teräväpiirtotelevision, se on mennyt vauhdikkaasti eteenpäin. Muutama vuosi sitten se näytti kaukaiselta aiheelta vielä, mutta paljolti satelliitin ansiosta se on nyt toteutunut. Tänään Euroopassa meillä on 320 terävätietokanavaa tarjolla, ja se vain on kasvamaan päin. Televisio vie sitä eteenpäin, teräväpiirto, nyt mietitään jo kolmiulotteista lähetystoimintaa ja sitten kotitalouksiin laajakaista internet- ja satelliittiteitse mainonta. Voi hyödyntää satelliitekniikkaa, kuten EGNOS, ja se on tärkeää, jotta voidaan pitää yhteyttä maailmaan. Tässä me voimme olla keskuspisteenä Euroopassa suhteessa Aasiaan ja Afrikkaan ja muihin maailman kolkkiin. Mutta on syytä täydentää tässä yhteydessä, varsinkin RSPP-näkökulmasta, että on tärkeää, että satelliitti edelleen tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Siksi on erittäin tärkeää, että otetaan huomioon myös itu. Se vie aikaa, siihen tarvitaan rahaa, parissa vuodessa, se hoidetaan ne 15 vuotta taivaalla avaruudessa. On erittäin tärkeää, että on selkeät, vakaat sääntelypuitteet, mitä tahansa Euroopan unioni tekeekin – RSPPn yhteydessä meillä on erittäin tärkeää, että on vakautta. Ja me haluamme, että tule muuttaa millään tavalla omin päin. Tämä saattaisi muuttaa sääntelypuitteita, missä nyt olemme toimineet, koska avaruudesta tapahtuva satelliitoiminta ei rajoitu Eurooppaan. Erittäin tärkeää olla yhteydessä muuhun maailmaan, varsinkin C-taajuudessa. Siellä on paljon eurooppalaiset yritykset tarjoavat Afrikkaan palveluita sillä taajuudella. Erittäin tärkeää on myös, että meillä on yhdenmukaistettu spektri, että voidaan tämä laajakaista kaikille tavoite saavuttaa. Siis selkokielellä mitään uutta kapasiteettia ja spektriä ei tarvita, vain toivomme, että annetaan vakaat sääntelypuitteet, että voidaan edelleen kehittää ja auttaa Eurooppaa saavuttamaan tavoitteensa. Ja niin, kuten edeltäjätkin. Sisko, minunkin täytyy viitata ja sen tutkimukseen, joka osoittaa, että suuri osa laajakaista kysynnästä on videovetoista, ja kuten jo todettiin, ja nimenomaan satelliitteitse se onnistuu parhaiten. Uskomme, että ei tässä panna tekniikoita toinen toisiaan vastaan, ne ovat täydentäviä video voidaan myös yhtä lailla laajakaistan kautta tarjota. Jääköön tähän. Huomenna muuten on keskustelu SOAN järjestämä käsittääkseni tässä samassa rakennuksessa. Kiitoksia, toivottavasti pitänyt aikaani. Kyllä, toki. Kiitoksia kovasti, että pitäydytte vielä myönnettyn aikaa. Kiitos esityksestäkin. Ja nyt sitten seuraavaksi herra Denis Leskop. Telekom Ecole Management laitoksesta. Olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitos herra puheenjohtaja. On aina hankala olla viimeinen puhuja, koska paljon mielenkiintoisia asioita on jo sanottu. Ja kollegani Gerard Bucurellin kanssa me olemme valmistelleet tämän esitelmän tätä kuulemistilaisuutta varten. Me haluaisimme antaa täydentävän näkökulman keskittymällä meidän sydämiä lähellä olevaan asiaan, toisin sanoen yhteismarkkinat televiestinnälle. Eli olemme samaa mieltä monistakin asioista. Ensinnäkin siitä, että on tarve olemassa. Kuluttajat ja yritykset entistä enemmän käyttävät televiestintä- ja viestintäpalveluja äh, mobiilissa muodossa. Äh, ihmiset äh, ylittävät rajoja, he matkustavat paljon. Ja loppujen lopuksi tämän tyyppisissä matkustus- tilanteessa, vaikkakin kiinteät verkot ovat käytössä ja wifi on kaikkialla, niin tällaisen mobiiliverkoston kautta, älypuhelimen kautta näitä palveluja halutaan käyttää. Ja tässä mielessä voitaisiin todeta, että mobiilipuhelujen käyttö voi olla sellainen tekijä, joka lisää meidän liikkumisvapautta kautta Euroopan unionin. Ja tavallaan se voisi esiauttaa langattoman eurooppalaisen mobiiliverkoston syntymisessä. Se voisi olla eh, yksi askel kohti näitä yhtenäismarkkinoita, josta tänä päivänä ei ole vielä paljon puhuttu tässä tilaisuudessa. Euroopan unionia ei voida pitää 27 akvaarion rakennelmana, jossa mm, sitten nämä kalat älyautojen tapaan eivät voisi sitten ylittää rajoja sen takia, että taajuudet eivät olisi harmonisoituja. Eli täytyy palata niihin asioihin, joista me olemme samaa mieltä. Toisin sanoen palvelujen täytyy pystyä ylittämään rajat ongelmitta tilannetta joustavasti kuluttajan kannalta. Tämä on hyvin tärkeää myöskin liike-elämässä toimivien kannalta ja pk-yritysten kannalta. PK-yritykset, vaikkakin ne toimivat paikallisesti ja alueellisesti, niin olisi tärkeää, että he voivat kehittää samantyyppisiä palveluja muualla Euroopassa ja täten heillä tulisi olla pääsy esimerkiksi kuvastoonsa, tietojärjestelmiinsä, tietokantoihinsa silloin, kun he ovat jossakin muualla. Tietenkin kapasiteettia ja nopeutta täytyy olla riittävästi, jotta varmistetaan reaaliaikainen yhteys ja myöskin hintojen täytyy olla läpinäkyviä ja kohtuullisia. Jos haluttaisiin rakentaa sähköisen tiedonvälityksen yhtenäismarkkinat, niin täytyy miettiä tätä sirpaloitumiskysymystä. Tällä hetkellä markkinat ovat sirpaloituneita ja tässä hieman provokatiivisesti olen laittanut tähän kuvaan laskuja No, tästä nyt ei näe kovin hyvin, mutta eräs henkilö on maksanut kuukauden puhelinpalveluistaan 133 000 euroa ja vuonna 2010 eh, brittiläinen uh, opiskelija William Harrison käytti eh, puhelintaan hieman liikaa ja sai yli 8000 punnan laskun, eli jonkinlainen liiallisen eh, hinnoittelun ongelma tässä on. Tänä päivänä voisimme tehdä kolme toteamusta näistä yhtenäismarkkinoista ja jopa ennen kuin ryhdymme puhumaan äh, taajuuksien tehokkaasta hallinnasta. Ensinnäkin on kustannuskysymys ja lisäkulukysymys, kun matkustaa ja ylittää rajoja, kun haluaa käyttää tätä mobiilikapasiteettia ja mobiilipalveluja hyväkseen. Tämä pätee kuluttajiin, mutta myöskin pieniin yrityksiin joiden on hankalampaa kattaa tällaisia kustannuksia. Tämä saattaa jopa toimia esteenä toimimaan muualla Euroopassa. Sitten seuraavaksi, ja monet puhujat tämän jo mainitsivatkin, tämä taajuushallinta Euroopassa on kovin sirpaloitunutta, on myöskin kapasiteettiin liittyvä ongelma, ja tämä myöskin on esteenä. Tämä on asia, jota tulisi pohtia, siis tulisi pohtia tällaista yleiseurooppalaista lisenssiä, jonka kautta palveluja voitaisiin tarjota kautta Euroopan. Ja kolmanneksi, aivan faktinen asia, meidän markkinarakenteemme sähköisessä tiedon välityksessä on kovin oligopolistinen. Hyvin usein yrityksillä on 15-20 vuoden lisenssit ja täten ei ole todellisia mahdollisuuksia tulla uutena yrittäjänä markkinoille ja tämä ei edesauta innovaatiota, jotta päästäisiin eteenpäin näissä asioissa näillä markkinoilla. Sitten mitä negatiivisia vaikutuksia näistä kolmesta toteamuksesta on? Ensimmäinen negatiivinen vaikutus on se, että ollaan loitontumassa sähköisen viestinnän yhtenäismarkkinoiden luomisesta. Olen puhunut tästä jo monta vuotta ja olen kuullut puhetta tällaisista yhtenäismarkkinoista pitkään ja viimeisimmässä sähköisen tiedonannon julkilausumassa tästä puhutaan, mutta se ei siellä juurikaan ole näkyvillä. Toiseksi pienten ja pk-yritysten kannalta tärkeä seikka haluaisin muistuttaa mieliimme sen, että innovaation taustalta löytyy aina pieniä monimuotoisia ketteriä toimijoita, jotka hyvin nopeasti luovat uutta ja saattavat nopeasti nämä uudet tuotteet markkinoille. Tällä hetkellä tämä sirpaloituminen, josta puhuin hintojen ja palvelujen suhteen, se ei mahdollista pienille ja pk-yrityksille sitä, että ne voisivat laajamittaisesti hyötyä näistä järjestelmistä. Voisin antaa esimerkin. Minä johdan tutkimustoimintaa kauppaopistossa Ranskassa ja meillä on tällainen aivoriihi, ajatus hautomo ja monet insinöörit siellä työstävät asioita, jotka koskevat meitä kaikkia. Esimerkiksi miten iäkkäät ihmiset uusien teknologioiden kautta voitaisiin pitää pidempään omissa kodeissaan. Ja nämä pienet yritykset, niillä on hyvin paljon vaikeuksia viedä tuotteitaan ulkomaille. Eli Ranskassa kyllä he onnistuvat, mutta sitten kun halutaan ylittää rajat, niin törmätään vaikeuksiin. Yhdysvalloissa pienen yrityksen on paljon helpompi ylittää rajat ja kehittyä. Ja sitten vielä yksi negatiivinen vaikutus, se rajoittaa, tämä rajoittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta, oli kysymysten ihmisistä, äh, tavaroista tai palveluista. Mitä sitten huomiseen tulee ja tulevaisuuden kapasiteettiin? No tietenkin voidaan aina luodata katseet tulevaisuuteen ja miettiä, mistä huomis, huomenna olisi kysymys esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua. Mitä ovat äh, seuraavan sukupolven palvelut? Äh,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 palveluista, jotka mahdollistavat tehokkaamman energian käytön ja täten se vastaa kestävän kehityksen haasteisiin. Kysymys on myöskin järjestelmästä, joka tavallaan toimisi tällaisen, mm, jossa olisi kysymys kaikkialla läsnä olevasta toimistosta tai koulutusjärjestelmistä, domotiikasta. Me emme tiedä tarkalleen, mitä huomenna tapahtuu. Pari vuotta sitten olin vielä televiestintävirastossa töissä ja tuolloin kukaan ei uskonut näistä uusista, uskonut näihin uusiin verkkoihin, eli tulevaisuuden arvaaminen on hyvin hankalaa. Mutta jos me haluamme, että tulevaisuudessa on innovaatioita, niin meidän täytyy mahdollistaa nämä innovaatiot. Ja täten voi, täytyy ennen kaikkea ajatella sitä politiikkaa, joka vaikuttaa pieniin ja pk-yrityksiin, jotka nimenomaan ovat niitä moottoreita innovaation taustalla – ja näille yrityksille täytyy luoda tilaa tällaisia laboratorioita, joissa ne voivat tehdä näitä kokeita ja jotta ne voivat työstää näitä taajuuskysymyksiä. Tietenkin tässä kaikessa mennään siihen suuntaan, että luodaan äh, sähköisen viestinnän palvelujen sisämarkkinat ja meidän mielestämme äh, ne tullaan rakentamaan yleiseurooppalaiselle palvelualustalle sillä tavalla, että kuluttaja ei tiedä, mihin hänen täytyy liittyä. Hän liittyy ja tämän liitynnän kautta hän, hän sitten pääsee näiden palvelujen ääreen. No, paljon on puhuttu taajuusylijäämästä joka tietenkin johtaa siihen, että me mietimme sitä, miten nämä taajuudet jaetaan, mutta se antaa myöskin mahdollisuuden haastaa nämä tämänhetkiset oligopoliat ja siirtyä hieman innovoivimpien ratkaisujen suuntaan. Ja nämä alustat voisivat myöskin ryhtyä luomaan eurooppalaisten markkinoiden alku, alkiota. Minun mielestäni me voisimme toteuttaa tämän eri olemassa olevien politiikkojen kautta, siis äh, taajuushallintapolitiikan kautta, sääntelypolitiikan kautta äh, ja Simon Forgin tapaan tulisi myöskin pohtia sitä tapaa, jolla dynaamisesti taajuuksia voidaan jakaa, jotta voitaisiin luoda uusia markkinoita ja käytettäisiin myöskin satelliittikapasiteettia, kuten Peter tässä juuri äsken kuvaili. Ja myöskään ei tule unohtaa, että sitten kun taajuudet on jaettu, niin tulee esiin muita kysymyksiä. On puhuttu paljon taajuusylijäämästä ja siitä, miten taajuudet jaetaan, mutta ei puhuta paljonkaan siitä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Eli meidän ei tule unohtaa kilpailulainsäädäntöä. Täytyy pitää kiinni siitä, että hinnat sitten kun palvelut on luotu, niin hinnat eivät lähde nousuun, vaan että ne ovat kohtuullisella tasolla – jokaisessa Euroopan maassa. Tähän tässä täytyy soveltaa tiettyjä periaatteita. Ensinnäkin teknologinen joustavuus. Sen tulisi mahdollistaa toimijoille tehdä teknologisia valintoja ja sitten palata aina parhaan teknologian pariin. Täytyisi mahdollistaa toissijaisten taajuusmarkkinoiden luomisen ja tämä käy käsi kädessä myöskin tällaisen taajuuden yhteiskäytön kanssa. Täytyisi varmistaa markkinoiden avoimuus. Toistan tämän jälleen kerran, jos ajatellaan Googlea, Microsoftia, eBaytä, Amazonia, kaikkia näitä yrityksiä. Kyse oli PK-yrityksistä, jotka lähtivät liikkeelle tällaista ajatushautomoista. Eli tämä pitää pitää mielessä. Meidän markkinoiden täytyy olla riittävän avoimia, jotta uudet tulijat pääsevät näille markkinoille ja voivat kehittyä. Ja tähän voisinkin lopettaa puheenvuoron. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti viimeinen seikkanne Googlesta ja huusta kumppaneita on hämmästyttänyt alusta alkaen. Erittäin tärkeää pitää se mielessä. Tiedän Spotify-nimisen ruotsalaisen yrityksen, joka tarjoaa musiikkipalveluita nyt. Siitä maksetaan, kun niitä ladataan. Sinällään jo radikaali ajatus, mutta eivät ole kovin menestyksekkäitä eivät eurooppalaisessa mittakaavassa, koska teolliset tekijänoikeudet ovat niin fragmentoituneita, ehkä jos USAhan muuttavat. Siinä se haaste onkin taustalla kaikissa näissä ongelmissa. No niin, sana on vapaa. If no one is um, volunteering, I, would like to... No jos ei kenelläkään ole kysyttävää, niin minä voisin vapaaehtoisena esittää kysymyksen. Olette kertoneet näkemyksiänne, ajatuksianne, kokemuksianne, tietoanne meille. Ja noin yksinkertaisena yhteenvetona oikeastaan totesi, että kehitys kehittyy nopeasti. Emme tiedä kuinka paljon se muuttuu, jotain tarvitsisi tehdä. Kaikki on kovin monimutkaista. No ole hiukkasin ironinen. En teitä tässä nyt pelkästään muotoilee uudelleen teidän sanojanne tässä. Muutkin panelistit ovat tästä puhuneet. Jokaisessa puheenvuorossa tai keskustelussa ollaan yhtä hämmentyneitä vähän korkeammalla tasolla vain. Minä kysyisinkin teiltä, kun olette esittäneet pohdiskeluja, niin mitä konkreettisia esityksiä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin muuttaa tai parantaa direktiiviehdotusta, josta me nyt puhumme? Euroopan parlamentissa meillä on puheaika täysistunnossa pari minuuttia. Te saatte itse kukin kaksi minuuttia kertoakseen, miten te haluaisitte muuttaa lainsäädäntöä. Haluaisitteko te aloittaa? Absolutely. Kyllä, ehdottomasti. Mielestäni ensimmäinen asia, mikä haluaisin tehdä, tämä oli minun ehdotuksen viimeinen osa, olisi laajentaa tätä lisensoimattua tarjousta viisi gigahertsin taajuudella. Tämä on joku sellainen, jossa, tai sellainen asia, jossa parlamentti voisi auttaa. Ja sitten toinen asia, josta ei puhuttu tänään paljon näisten lisensoitujen spektrien alalla, sanoisin, että näiden määräaikojen niissä pysyminen on erittäin tärkeää RSPPn yhteydessä. Ja me voisimme tutkia näiden lisäsoitujen spektrojen lisäjakamista. En vielä päästä teitä, te ja sisko, olette näitä käyriä esitelleet. Mobiilidata liikenteen ja dataliikenteen kasvusta ylipäätään. Ainakaan tänään ette ole käsitelleet nopeuspuolta. Se on yksi ulottuvuus sekin, kun puhutaan kapasiteetista että halutaan yhä nopeammin ja nopeammin palveluita. 100 megabitti on jo keskusteluissa 2020 mennessä. Kun ajatellaan, miten nopeasti kehitty, kehitys on kehittynyt tähän mennessä, niin ehkä 2020 mennessä pitäisi olla 100 megabittiä puolelle päästöstä. Etelä-Koreassa saadaan piakkoon 1000 megabittiä, ja siellä on paljon enemmän väkeä ja muutkin voivat vastata tähän tietysti. Miten spektriä jaetaan niinkin, jos siihen otetaan myös komission esitys 800 megahertsin taajuus? Niin miten se vaikuttaa kysyntään? Tämä nopeuskysymys ei liity ainoastaan spektriin. Spektrin yhteydessä pitää tehdä yksi asia selväksi, eli mitä suuremmat nopeudet, niin lopulta se, mitä enemmän spektriä saadaan, niin sitä nopeampi aika on. Tähän on tietysti rajoituksia, mutta suurin asia mobiilipuolella on se, että siirrytään 4G ja sen yli. Ja tässä 20, 2020 vuodesta, vuonna ei puhuta vielä tästä, mutta tässä ollaan jo pitkällä. Ja tämä on myös erittäin tärkeää, kun puhutaan spektristä, että meillä on ää, äh, kuitu äh, yhä lähempänä myös mobiilipalveluissa. Jos katsomme mobiilia, niin ainoastaan tämä liittyy siitä, liittyy siis, tai tulee siihen omaan laitteeseen, ja tässä kuidun valokuidun käyttö olisi erittäin hyvä ja saataisiin paremmat kapasiteetit ja nopeudet. Kiitoksia tästä. Herra Van Nistrit, lainsäädäntökysymyksestä. Niin tämä kysymys, mitä muutettaisiin. No me emme itse asiassa pyydä paljonkaan muutoksia. Me pyydämme EUlta ja jäsenvaltioilta sitä, että ne ottaisivat tämän laajemman puitteen huomioon aivan erityisesti mitä ituun tulee. Satelliitit käyttävät eri taajuuksia, CKU ja KA taajuuksia. No, C-tä käyttää monetkin operaattorit, K-taajuudet, ne on omistettu jo pitkään satelliiteille ja on paljon sellaisia satelliittiyrityksiä, jotka tarjoavat loppupalveluja käyttäjille – ja se, että satelliitit voivat käyttää nämä koko taajuudet hyvin tehokkaasti, niin kapasiteettia kyllä riittää. En voi kommentoida tätä 800 megahertsin asiaa, koska se on meidän kannaltamme liian alhainen mutta yksi tärkeä asia, kun puhutaan korkeasta nopeudesta loppukäyttäjien suhteen ja siitä, että 90 prosenttia isosta Britanniasta olisi katettu, mutta mitä sitten tapahtuisi tälle 10 prosentille, joka jää vielä ulkopuolelle? Eli laitettaisiinko sinne valokuituja joko ehkä suora yhteys loppukäyttäjälle tai sitten, kuten kollega tässä vieressä sanoi, että olisi jonkinlainen toinen vaihtoehto, jossa, jonka kautta myöskin nämä ihmiset saisivat tämän yhteyden. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Leskop. Niin, ensimmäiseen kysymykseen kuten jo täällä totesin alustuksessa, ainakin minä uskon todellakin, että me tarvitsemme yhteiseurooppalaisen luvan. Tapahtuu mitä tahansa, jotenkin voidaan yhteensovittaa ja yhdenmukaistaakin tätä. Nimittäin me tarvitsetaan nyt, tarvitaan tähtäimessä yhtenäismarkkinat. Sehän se Eurooppa on. Siksi tarvitaan yhteiseurooppalaiset luvat. Miten niitä sitten myydään, niin se riippuu vähän siitä, mihin niitä käytetään. Minua miellyttää ajatus avoin lähde luvasta ikään kuin lainausmerkeissä on toisenlainen keino maksaa kuin kertakaikkinen maksu ja korkealla tasolla. Mielestäni se on estänyt markkinoita ja se vie markkinoita kohti hyvätuottoisia palveluita ja sitten ei olla kiinnostuneita osasta meidän maitamme. Tämä ensinnä. Ehkä voitaisiin löytää myös sellainen lupajärjestelmä alueilla, tässä olisin samaa mieltä kuin Sessin toveri on alueita, joihin on, vaikeasti, on vaikea päästä. Tarvitaan muita keinoja päästäksemme näiden henkilöiden pakeille. Ja siinä satelliitti on erittäin hyvä keino. No näistä taajuuksista minulla ei ole mitään muuta sanottavaa oikein. Olen samaa mieltä näiden muiden panelistien kanssa. Kiitoksia kovasti. Haluaako joku vielä puhua? Jos ei, meidän pitäisi kiittää panelistejamme Kiitoksia kovasti keskustelusta. Minulla on lyhyitä pohdiskeluja, jotka haluaisin teille kertoa, että ensinnäkin paneelissa tuli esille tarve lyhyestä aikavälistä kun käytetään bifiä, Tässä on mainittu eri megahertsejä, viisi esimerkiksi, jotkut jotain muuta tasoa. Se on hyvä pitää mielessä. Keskustelut e, yhteiseurooppalaisista palveluista olisi kiva siinä päästä kyllä eteenpäin. Se on nyt hiukkasen myös tämänkin esityksen tarkoituksena, että se onnistuisi ja ainakin helpottuisi, että siihen suuntaan päästäisiin olisi tilaisuuksia lupakaupalle yhdessä toimijoiden kanssa. Se olisi hyvä saavutus se. Mutta sitten tämä keskustelu siitä, miten avataan riittävästi spektriä. On olemassa sellainen suuntaus. Ehkä tämä on tätä jatkuvaa keskustelua varten. Emme nyt ole vielä valmiita. Tässä on työsarkaa vielä minä esittelen oman mietintöni helmikuun lopulla valiokunnassa. Sitten otamme vastaan monia näkemyksiä ja kiitos myös kivoista kommenteista. Mutta tärkeää tässä on se, että jos tällaista kasvua liikenteessä todella syntyy, ja jos haluamme mahdollisimman hyvät nopeudet, niin täytyy keskustella siitäkin, miten spektri avata enemmän. ITUN ajatuksena on, että meillä olisi kaiken kaikkiaan 100, 1200 MHz. Nyt olemme 800. Tai siitä ollut puhe, että nyt olemme lähellä 500 MHz. Nyt ongelma on. Niin, no tai kaikki olemme puhuneet siitä, mitä viime vuosina tapahtunut. Kasvua on liikenteessä – mutta entäpä sitten, kun palveluiden määrässäkin tapahtuu kasvua, uusia laitteita, kun ensin kuulin älypuhelimista, kun, kun ne muuttavat myös mobiililiikenteen tarvetta ja siihen iPad vielä päälle. Minulla on sellainen vaikutelma, että iPhone ja iPad älypuhelimet tuskin ovat ihmiskunnan viimeinen sana tässä tietotekniikassa voi olla huippua, mutta saattaa, että ensi keväänä tulee jotain uutta ja sitten seuraavana taas uutta. Se on minun ennusteeni. Ja sitten kun nähdään, mitä kaikkea tapahtuu, te kai mainitsittekin, että kodeissa käytetään yhä enemmän eri laitteita. Laitteesta laitteeseen, tietokoneesta toiseen, no emme me tiedä. On paljon mitä me tiedä, ihan tarkalleen mutta olemme valtavassa muutoksen myllerryksessä. Olemme näistä nähneet vasta alun, joskus tuntuu siltä, että katsotaan mustavalkoista televisioa ja ajatellaan, onpa ihanaa. se aikanaan ihanaa, mutta nyt asiat ovat muuttuneet. BBCn vieraamme on ehkä tästä samaa mieltä, ja tästä olemme kaikki samaa mieltä. Asiat muuttuvat. Uh, ja kun halutaan mahdollisimman avoin talous näitä muutoksia varten, totta kai, ettei sitten toiseta mitä tapahtui 80-90-luvulla GSM kanssa. Haluaisin, että kaikki tässä sidosryh- mukana sidosryhmässä kaikki pitäisivät silmällä sitäkin. Ja haluaisin nyt näin kiittää teitä kaikki, jotka osallistuvat tähän kuulemiseen. Ja varsinkin kiitän tätä paneelia, edellistäkin paneelia. Ehkäpä suosin osoituksia heille.